Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, ennen kuin me aloitamme julkisen kuulemisen, toivotan arvokkaat vieraamme paikalle. Muutama ilmoitus puheenjohtajalta riippuen komission kirjallisiin vastauksiin Elstafin entisen puheenjohtajan rikosoikeudelliseen oikeudenkäyntiin. Kirjallinen kysymys tehtiin komissiolle koskien entisen Elstafin puheenjohtaja ja sääntöjen mukaisesti. Ja vastauksena kysymykseen komission pitäisi ottaa kantaa asiasta kuuden viikon aikana. Minun ymmärtääkseni, että komission vastausta odotetaan jo tänään. Mutta jos vastausta ei tule, haluan vahvistaa, että säännön 130 kohta 5 kohdassa 5 työjärjestyksessä ja eri ryhmien pyynnöstä tämän artiklan mukaisesti, niin tämä otetaan sitten ensin seuraavaan EKn valiokunnan kokoukseen esityslistalle. Odotamme tietenkin tätä vastausta ja sen pitäisi siis tulla tänään ja pidän teidät ajan tasalla tästä. Nyt voimme siirtyä, siirtyä kohtaan viisi esityslistalla. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme julkiseen kuulemiseen, kun puhutaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmän uudelleen tarkastelusta. Tämä äh, kokous menee suoratoistona internettiin. Tarkoituksena on saada tietoa sidosryhmiltä ja asiantuntijoilta vaikutuksista ja käytännön seurauksista, joita ehdotusta muutoksista Euroopan finanssivalvontajärjestelmään on tehty komission toimesta ja miten tämä siis tulee vaikuttamaan. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti on sitoutunut tähän erittäin tärkeään asiakokonaisuuteen. Meillä on kaksi merkittävää yhteisesittelijää asiassa, jotka tekevät työtä, ja me pidämme tätä yhtenä sellaisena kysymyksenä, joka täytyy viedä loppuun ennen kauden loppua, koska tätä kautta saadaan olennainen pilari, joka vahvistaa valvontajärjestelmäämme pääoman markkinaunionissa ja yleensäkin. Näin saadaan aikaan tehokkaammat puitteet rahoitusvalvonnassa, jotta voidaan tätä kautta tehostaa rahoitusmarkkinoiden integraatiota ja reagoida erilaisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi Brexitistä johtuviin sellaisiin. Tästä syystä Olemme iloisia tänään, että läsnä on joukko korkeita, korkeita asiantuntijoita. Professori Rüdiger Veil, pääomamarkkina-asiantuntija Ludwig Maximilians yliopistosta Münchenistä ja herra Sebastian Alvella, joka johtaa Espanjan kansallista arvopaperimarkkinakomissiota. Sitten rouva Anne Philly. Hän, hän on Finance Watchista pääjohtaja, sitten her, Felix Hufe, Buffinista, finans, Saksan finanssivalvonnasta ja lopuksi vielä Jacques de la, la, la Rosière, joka johti 2009 vuoden korkeat tason työryhmää, joka käsitteli rahoitusvalvontaa EU:ssa. Ja sitten on pitkä lista muita rooleja, joka hänellä on ollut. Hän on yksi Euroopan valvojaviranomaisten perustajista tai keksijöistä. Meille on kunnia, että olette tulleet paikalle kokoukseemme ja me aloitamme vieraiden puheenvuoroilla ja sen jälkeen puheenvuoron saavat yhteisesittelemme herra Balserova Beres. Ensimmäinen puhuja on tohtori Rüdiger Weil, olkaa hyvä. Five minutes. Minuuttia. And, and, uh... Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitos oikein paljon, että kutsuitte minut tänne tämän päivän paneelien keskustelemaan valvonta, Euroopan valvontaviranomaisten uudistamisesta. Valvontaviranomaisten luominen on ollut merkittävä vestanpylväs finanssimarkkinalainsäädännössä. Ja hieno aikaansäädös. Nyt Euroopan komissio on ehdottanut uudistuksia tähän valvontarakenteeseen. Olen samaa mieltä siitä, että Brexit-teknologian edistyminen, kuluttajasuoja ja keskeiset tavoitteet vakauden osalta asettavat uusia sääntelyn haasteita. Ja nyt varmasti on hyvä aika puhua jostain puutteista valvontaviranomaisten osalta, mutta uskon kuitenkin, että jotkut ehdotukset menivät liian pitkälle. Lähden liikkeelle siitä ehdotuksesta, että ESMAN suoraa valvontaoikeutta laajennettaisiin uusille alueille. Komissio on esittänyt monia tukevia ajatuksia mukaan lukien, miten tärkeitä kriittiset vertailuarvot ovat, sen, että sääntelyerojen hyväksikäyttöä esiintyy ja lisäksi, että tarvitaan johdonmukaisempaa EU-lainsäädännön noudattamista EU-rahastojen osalta. Kyllä näissä argumenteissa on toki perää, mutta ne eivät ole ihan vakuuttavia, koska se, että eurooppalainen laki kattaa rahastot, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että välttämättä tarvitaan eurooppalaista valvontaa, eikä myöskään tarvitse keskittää tiettyjen tarjousesitteiden valvontakysymystä. Voidaan pohtia, onko Euroopan tason virasto parempi taho arvioimaan tarjousesitteitä kuin kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, jotka tuntevat hyvin kansallisen lainsäädännön. Jos sääntelyeroja pyritään hyväksi käyttämään, on muita mahdollisuuksia kuin suora ESMAn valvonta. Toisaalta tuen ehdotusta, että ESMAn valvontaa laajennetaan kriittisten vertailuarvojen osalta. Lisäksi on tärkeää, että ESMA on, ESMA on ainoa taho hyväksynnän ja valvonnan osalta, kun puhutaan datan raportointipalveluista, jotka ovat sellaisia palveluita, joita tarjotaan ja joihin liittyy rajat ylittävä tekijä. Lisäksi valvonnan lähentymisestä. Tulevaisuudessa tämän asian edistäminen on valvontaviranomaisille tärkeää. Jos katsotaan ESMAN toteuttamia arvioita, voidaan nähdä, miten haasteellisesta tehtävästä on kyse. Kansalliset käytänteet vaihtelevat kovasti ja siksi ESMAN raporteissa voidaan viitata puutteisiin ja noudattamatta jättämisiin. Komissio siksi aivan oikein pyrkii parantamaan valvonnan lähentämisasioita. Uudessa strategisessa valvontasuunnitelmassa on paljon hyvää ja arvokasta kunnianhimoista, mutta suurin ongelma on se, että tästä on tulossa tällainen prokrusteen vuode, joka haittaa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia hoitaa näitä tehtäviä. Yksi ehdotus on se, että tässä komiteassa noudat, osallistuu ainoastaan valvontaviranomaisten työntekijöitä. Ja jos ajatellaan, että on riittävästi osaamista näin. Mutta pitäisi ottaa huomioon myös kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asiantuntemusmarkkinoilla. Komissio pyrkii nyt tehostamaan valvontaa niin, että siirrytään kansalliselta tasolta EUn tasolle, kun puhutaan valvonnan lähentämisestä, mutta komissio ei kuitenkaan esitä mitään perusteita sille, että oletetaan, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat ajaneet omaa etuaan ja tämä on haitannut EUn etua. Lisäksi jos ajatellaan sitä, että tarjotaan kahta johtokuntaa, niin riippumattomina toisistaan tämä ei tunnu olevan paras mahdollinen tapa. Mitä sitten tehtäisiin? Minä haluaisin tukea ESA puheenjohtajaa lisätä tilivelvollisuutta kolmannen tason sääntöjen luomisessa – ja sitä, että delegoitaisiin valvonta- ja sanktiotoimivaltaa hallintoneuvostolle. Lisäksi sidosryhmien osallistumisen lisääminen olisi tärkeää. Aivan erityisesti pitäisi sektorin rajat ylittävissä kysymyksissä ottaa huomioon sidosryhmien ryhmä, stakeholder group, erityisesti kun puhutaan säännöistä tasolla kaksi ja kolme. Lopulta haluaisin yhteenvedonomaisesti painottaa sitä, että komission ehdotus tarkoittaisi sitä, että siirrytään merkittävästi sitä, että koordinoidaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kesken EUn viraston johdolla siihen, että siirretään Euroopan tasolla. Se, että otetaan näin valtava askel kohti eurooppalaista arvopaperikomiteaa, on mielestäni askel, joka menee liian pitkälle. Olisi hyvä, jos saataisiin sellainen lähestymistapa, jossa olisi hyvin suunnitellut sääntelystrategiat. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia Seuraavaksi Sebastian Eva Albella, joka johtaa arvopaperimarkkinakomitea Espanjassa. Señor presidente. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia olla täällä valiokunnassa, Euroopan arvopaperimarkkinakomitean puheenjohtajana arvostan kovasti tilaisuutta osallistua tähän julkiseen kuulemiseen, kun käsitellään ehdotusta, jolla uudistetaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmää. Tarkoitukseni on välittää teille sen, minkälainen uudistus on ja miten suhtaudumme siihen. Sitten on selvää, että me tuemme yhtenäis yhteistä pääomarkkinaunionia ja komission toimintaa tässä asiassa jaamme täysin toiveen vahvistaa tätä. Olemme samaa mieltä aivan erityisesti siitä, e, kun pyritään saamaan arvopaperimarkkinaviranomaiset tehokkaampi, joustavampi taho, joka tehokkaammalla tavalla täyttää koordinaation roolinsa kansalaisten vastuuviranomaisten kanssa. Tässä mielessä meistä on myönteistä, että luodaan tällainen johtokunta, joka olisi tavallaan moottorin asemassa ja siinä kuuluisi siihen kuuluisi riippumatonta jäseniä. Hallintoneuvosto jatkossakin on ESMAn päätöksentekoelin, mutta kun ajatellaan sen luonnetta ja kokoa, meistä se ei voi olla tavallisen päätöksenteon elin. Me tuemme myös täysin uusia välineitä, joissa, joita ehdotuksessa tehdään, että voidaan vahvistaa koordinoivaa roolia ja edistää ESMAn konver- lähentävät roolia. Meistä kannattaa siirtyä vertais arviojärjestelmistä tarkasteluihin, joita ESMA selkeästi johtaa. Olen myös samaa mieltä siitä, että ESMAn pitäisi hyväksyä hallintoneuvoston avulla strategisia suunnitelmia, jotka ovat puitteena sen valvontatoimille, kun se toimii yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa yksityiskohdat tietenkin ovat paikallisella tasolla ja kansalliset viranomaiset voivat lisätä omia tavoitteita tai lisää prioriteetteja myös. Uskomme, että arvo, ESMAN pitäisi enemmän käyttää käyttää ja aktiivisen käyttää välineitä, kuten yhteisöoikeuden rikkomismenettelyä, ja tämä tehtävä juuri, voisi koskea uutta johtokuntaa. Meistä tuntuu myös hyvältä, että ESMA osallistuu keskus, relevanttien keskusvastapuolen valvontaan ja sillä annettaisiin uusia suoria valvontatehtäviä konkreettisilla alueilla jotka ovat perustellusti sellaisia. Esimerkiksi kaikki ne asiat, asiat jotka liittyvät asioihin kolmansien maiden kanssa tai näihin niin kutsutun kriittisiin vertailuarvoihin. Kuitenkin on kaksi aluetta, joilla meistä ei ole hyödystä näin toimia. Tietyn tyyppiset rahastot ja esitteet komission mielestä ESON pitäisi arvioida tiettyjä riskipääomarahastoja ja pitkän, pitkän aikavälin sijoitusrahastoja, mutta meistä näin ei kannata tehdä ne ovat tietysti eurooppalaisia, niitä suoraan säännellään eurooppalaisin säännöin. Perinteinen järjestelmä, joka perustuu keskinäiseen tunnustamiseen ja toimilupaan. Kansalliset viranomaiset ovat tottuneita valvomaan kaikenlaisia investointirahastoja, eikä ole järkeä siinä, että tässä jossain, joskus arvioidaan toimijoita, joskus tuotteita. Sitten esitteistä Tätä ei ole aikaisemmin mainittu. Me emme jaa myöskään näitä syitä, jotka on otettu esille, jotta annettaisiin Esmalle päätösvalta esitteistä. Espanjan viranomaiset, niin kuin muutkin kansalliset perin, asian viranomaiset, niillä on kokemusta erityyppisistä esitteistä ja on jo olennaita välineitä ESMalla, jota voidaan vahvistaa uudistuksen myötä, jotta voidaan reagoida sääntelyerojen hyväksikäyttöön Saman tahon pitäisi olla vastuussa esitteistä ja myös siitä, kun yleensä valvotaan rahoitustietoja ja muuta tietoa, jota annet, liikelaskija, tai liikkeellelaskijasta annetaan. Kansallinen viranomainen on parhaassa tilanteessa ja tuntee parhaiten liikelaskien ja sääntelypuitteet siinä maassa. Tietenkään meistä ei ole myöskään sopivaa, että ESMA hyväksyy esitteet niin sanotusta erityisliikelaskijoista tästä on olemassa. Mukana on myös kiinteistöalan yrityksiä. Meistä ei myötenkään ole hyvä antaa äh, esitehän kuvaa ta- taloudellista tilannetta ja tämä liittyy myös valvontaan. Sama pätee esitteisiin, jotka liittyvät arvopaperistamiseen. Vielä lopuksi Euroopan komissio omassa ehdotuksessaan korostaa, kuinka tärkeää on integroitu valvontajärjestelmä. Tätä kautta voidaan saavuttaa todellinen pääomamarkkinaunioni Eurooppaan. Tästä olemme täysin samaa mieltä, mutta integroitu valvonta, se ei, se ei välttämättä tarvitse olla keskitettyä valvontaa tai enemmän keskitettyä sellaista. Jos hyväksytään suunta ja tavoitteet, uudistuksen pitäisi kunnioistaa valvontatehtävää myös kansallisella tasolla. Jäsenvaltioiden täytyy jatkossakin pitää yllä vahvaa valvontatahoa jotta Euroopassa jatkossakin on markkinoilla monimuotoisuutta ja samoin markkinapaikoilla ja on riittävä kriittinen massa. Tämä on aivan välttämätöntä, jotta saadaan aikaan Euroopan pääomamarkkinat, jonka merkitys on suurempi ja laajempi, joka todellakin myötä vaikuttaa parantamaan rahoitusta yrityksillemme. Ei ole kyse vain suurista yrityksistä ja näin voidaan vähentää myös yritysten riippumattomuutta pankkirahoituksesta. Tämähän on pääomamarkkinaunionin yksi tärkeimmistä tavoitteista. Kiitoksia. Vastaan mielelläni kysymyksiinne jatkossa. Kiitos. Seuraavaksi Ann Fili Finance Watchin pääjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Finance Watch on iloinen tästä mahdollisuudesta saada puhua tässä kuulemistilaisuudessa. Me olemme sitä mieltä, että finanssivalvontajärjestelmän tarkastaminen on erittäin tärkeää kun ajatellaan, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun valvontaviranomaiset perustettiin. Tämän valvonnan tarkoitus on varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus ja sellaiset markkinat, joissa kuluttajat, investoijat ja veronmaksajat saavat riittävän suojan. Jotta voidaan varmistaa se, että tämä tavoite saavutetaan, me tarvitsemme vahvoja eurooppalaisia viranomaisia, joilla on riittävästi rahoitusta ja henkilöstöä. Me olemme hiukan pettyneitä siitä kunnianhimon tason puutteesta, joka Euroopan komission ehdotuksessa on. Julkinen kuulemiskierros, joka toteutettiin ennen ehdotusta, sisälsi ehdotuksia, joiden perusteella komissiolla oli kunnianhimoisempia tavoitteita muuttaa valvontaviranomaisten toimintaa. Tämä ehdotus kuitenkin tuotti meille pettymyksen tässä suhteessa. Me haluaisimme, että korkean tason finanssivalvonnan asiantuntijaryhmä otettaisiin uudelleen tai elvytettäisiin. Se olisi mahdollistanut sen, että asiantuntijat olisivat voineet Ähm, pohtia Lavoisierin äh, kertomusta ja tehdä suosituksia siihen. Me olemme sitä mieltä, että äh, valvontaviranomaisten ja EKPn aktiivinen rooli ovat auttaneet äh, harmonisoimaan yhdenmukaistamaan mikrovalvontaa ja sen mikrovalvonnan tai vakauden valvontaa. Kuitenkin se, että että tällä hetkellä on otettu käyttöön myös muut järjestelmän kannalta merkittävät laitokset, niin tämä, näiden laitosten nimeäminen pysyy edelleenkin kansallisessa toimivallassa ja näiden instituutioiden järjestelmän, järjestelmän merkityksen, merkitystä voidaan harkita kansallisella tasolla. Ja me kansalliset viranomaiset ovat käyttäneet puskureita, joita on käytössä ähm, vakavaraisuus direktiivissä ja asetuksessa, ja se taas on johtanut siihen, että jäsenvaltiossa näitä direktiivejä on sovellettu eri tavalla. Olisi hyvä, jos Euroopan järjestelmäriskilautakunnalla olisi vahvempi rooli. Järjestelmäriskilautakunnan eli ESRBn tulisi esittää aktiivisempaa roolia, kun se yksilöi tunnistaa järjestelmän kannalta tärkeitä laitoksia – Toiseksi Finance Watch yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka edustavat kuluttajia, haluaisi, että valvontaviranomaisella olisi vahvempi rooli, kun suojellaan kuluttajien asemaa. Meidän mielestämme erityisesti menettelytapasääntöjen soveltamisessa tulisi toteuttaa suurempaa yhteneväisyyttä, jotta jotta kuluttajat nauttisivat samasta suojasta kaikkialla Euroopan unionissa. Tarvitaan standardeja ja sen jälkeen koordinointia standardien pohjalta. Olisi tärkeää, että valvontaviranomaisilla olisi selkeä toimivalta estää tai rajoittaa sellaisia rahoitustoimia, jotka aiheuttavat kuluttajille hallaa. Me olemme sitä mieltä, että kunkin valvontaviranomaisen tulisi perustaa pysyvä komitea, joka koostuu kansallisista toimivaltaisista viranomaisista, jotka ovat vastuussa kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanosta, jotta voidaan varmistaa se, että kuluttajansuojatavoite saavutetaan, niin valvontaviranomaisten tulisi saada riittävästi resursseja. Ainakin 20 prosenttia viranomaisen budjetista tulisi omistaa kuluttajansuojakysymyksille. Finance Watch <clears throat> on myös sitä mieltä, että valvontaviranomaisilla tulisi olla aktiivisempi rooli, kun edistetään kestävää rahoitusta niin, että otetaan huomioon ympäristö- ja yhtiöiden ympäristövastuuasiat, samoin yhteiskunnalliset asiat. Erityisesti olisi hyvä, jos valvontaviranomaiset voisivat va- tarkastella trendejä tällä alueella. Lopuksi kun ajatellaan valvontaviranomaisia ja sidosryhmiä ja sidosryhmäryhmittymiä, niin olemme hiukan huolissamme siitä, että komissio haluaa antaa sidosryhmäryhmittymille enemmän toimivaltaa valvontaviranomaisen päätösten haastamiseen. Se menee mielestäni näiden ryhmien toimivaltojen yli ja antaa niille liikaa valtaa. Meidän mielestämme tällainen toimivalta tulisi poistaa ehdotuksesta. Tämän lisäksi sidosryhmäryhmittymien kokoonpanon tulisi olla tasapainoinen. Se tarkoittaa sitä, että kuluttajien ja elinkeinoelämän edustajia tulisi olla tasapuolisesti ja tietenkin ei, siis alan ulkopuolisille sidosryhmille täytyy myös antaa mahdollisuus osallistua ryhmän kokouksiin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Felix Hufeld, joka on Saksan Buffin, Buffinin johtaja. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti, että kutsuitte minut tänne keskustelemaan tästä erittäin tärkeästä asiasta, nimittäin Euroopan finanssivalvontajärjestelmästä – on tietysti suuri etu voida olla täällä itse tämän järjestelmän arkkitehdin kanssa, La Rosierin kanssa. Koska aika on aika vähän, niin haluaisin keskittyä muutamiin kaikkein tärkeimpiin havaintoihin, jotka liittyvät valvontaviranomaisen arkkitehtuuriin. Haluaisin aloittaa sanomalla, että aika monet kollegani Bafinissa mukaan luettuna minä itse suhtaudumme intohimoisesti siihen, että finanssisääntely ja valvonta Euroopassa ää, olisi menestystarina. Me olemme sitä mieltä, että olemme oleellinen osa tätä arkkitehtuuria ja käytämme suuren määrän rahaa, resursseja ja energiaa, jotta siitä tulisi vielä parempi yritys. Jo, eli jos kohta edustan tietenkin tässä suurta kansallista viranomaista, minun huomioni eivät ole me ja muut akselilla, eikä tässä ole kyse mistään kansallisesta versus eurooppalaisesta köydenverosta, vaan haluan keskittyä eurooppalaiseen poliittiseen päätöksentekoon, joka on hyvää tai ei niin hyvää. Joten e, tarjoaisin teille viisi periaatetta, jotka ovat johtotähtenä meidän ajatuksessamme, kun haluamme parantaa valvontaviranomaisten työtä. Ensinnäkään ei pidä rikkoa, äh, korjata sellaista, joka ei ole rikki. Minä itse en voi vahvistaa Ähm, sitä, että valvontaviranomaiset olisivat astuneet äh, muiden toimivalloille, kuten jotkut ovat sanoneet, mutta toisaalta en näe, että ESOilta eli valvontaviranomaisilta puuttuisi toimivaltoja. Molemmat väitteet äh, ovat pikemminkin poliittisia näkemyksiä, eivät perustu äh, realiteetteihin. Esan Eli varvaltaviranomaisten toiminnan parantaminen liittyy pikemminkin siihen, että annetaan niille mahdollisuus toteuttaa toimivaltojaan, ei lisätä niitä. Toinen periaate on se, että valvoja ei pitäisi valvoa. Jos joku haluaa luoda valvojille valvojan, implisiittisesti tai eksplisiittisesti luo yhden valvontakerroksen liikaa. Prosessit ja suunnitteluvaatimukset, jotka rajoittavat rajoittavat valvontaviranomaisen jäsenvetoisuutta. Sellaisia rakenteita täytyy välttää. Valvontaviranomaisen ydintehtävä on sääntöjen harmonisointi ja valvonnan lähentäminen. Tätä täytyy parantaa yhteistyöllä, ei niin, että sanellaan ylhäältä alas rankasti. Kolmas periaate, ei mitään byrokraattista hirviötä, päällekkäiset toimivallat, työläät, valvontaprosessien liittymäpinnat, strateginen suunnittelu, sisäiset mallihyväksynnät tai ulkoistaminen tai esitteiden valvonta aiheuttaisi kyllä suurta tehottomuutta, liikaa kustannuksia ja hallinnollista hidastetta. Meidän, tulisi, meidän ei pitäisi kerta kaikkiaan näin tehdä. Neljäs. Sääntely versus valvonta. Meidän täytyy kunnioittaa sääntelijöiden integriteettiä ja toisaalta valvojien integriteettiä. E, näitä kahta ei pitäisi sekoittaa keskenään. Tällä on nimittäin melkoisia vaikutuksia monella tasolla. Euroopan keskuspankin suhde ja Euroopan pankkiviranomaisen välinen suhde EKP e on valvoja ja pankkiviranomainen on sääntelijä. Ja näiden tehtäviä ei tulisi sekoittaa. Myös rahoittaminen on tärkeä seikka, koska valvontaa rahoitetaan valvottujen laitosten maksuilla, kun taas sääntelytyö on poliittista työtä ja se maksetaan veronmaksajien kukkarosta. Viides periaate, valvontaviranomaisen vahvistaminen silloin, kun rakenteellista etua siitä koituu. Se on yksi periaate. On selkeitä esimerkkejä siitä, että valvontaviranomaisen roolia voitaisiin vahvistaa, erityisesti kun puhutaan kolmansien maiden ekvivalenssista ihan pysyvästikin. Yksi esimerkki on ESMA, joka on toimivaltainen viranomainen kolmansien maiden keskus vastapuolten suhteen ja niin edespäin. Rahoitustietojen analyysiä voitaisiin parantaa ja tarvittaisiin myös yhteistä finanssidatatietoa. Lyhyesti, <clears throat> me vastustamme yrityksiä lisätä hallinnollista taakkaa, hallinnollisia kerroksia, mutkikkuutta ja kustannuksia. Me olemme sitä mieltä, että valvontaviranomainen on oleellinen pilari E, valvontaviranomaisen täytyy olla jäsenvetoinen ja se tulee vahvistaa silloin, kun vahvistamisella on selkeä rajat ylittävä etu. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Jacques de la Rosière, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän siitä, että olette kutsuneet minut tähän tärkeään kokoukseen ensinnä haluaisin sanoa sen, että Euroopan valvontaviranomaisilla on ollut hyvin tärkeä tehtävä, kun on edesautettu luomaan ja täytäntöönpanemaan yhteisiä sääntöjä rahoituspalveluissa. Tämä tunnustetaan laajalti. Ehkä haluaisin korostaa sellaista näkemystä, että ehkä selkeämmin tai suorasanaisemmin kuin komission ehdotuksessa on ollut tilanne, voisimme identifioida tavoitteet ja roolit, joita eri valvontaviranomaisilla Euroopassa on. Mitä tulee Euroopan pankkiviranomaiseen, mielestäni asiat ovat sen kohdalla selkeät. Pankkiviranomainen tekee työtään edistää yhteisien sääntöjen käyttöönottoa ja tekee sen, mitä voi. Ehkä ei tarpeeksi, mitä tulee valvonnan lähentämiseen. Ei jopa Euroopan eläke- ja vakuutusviranomainen – Tämän asian näen hiukan niin kuin Euroopan pankkiviranomaisenkin. Mielestäni siinä pitäisi keskittyä yhteisiin määritelmiin ja standardien tulkintaan ja sääntelyvaatimusten harmonisaatioon. Mutta olen hiukan epäröivämpi yhden ehdotuksen suhteen, jonka komissio teki. Sitä kautta eläkeviranomaiset viranomaiset luvan antaja sisäisille mallille, malleille ja niiden käytölle. Mielestäni tämä olisi virhe, koska se johtaisi sisäisten mallien validaation hajoamiseen ei jopa toiminnassa ja päivittäinen valvonta, jota kansalliset viranomaiset harjoittavat. Ja mielestäni tätä kautta luotaisin tehottomuuksia. Sitten mitä tulee ESMAan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseen, siinä tilanne on hiukan erilainen, koska standardien laatimisen ja valvonnan lähentämisen lisäksi on enemmänkin tilaa suoralle, suorille valvontatehtäville, myös ajatellen huomattavaa rajat ylittävää ulottuvuutta pääomamarkkinatoimissa ja koska puuttuu yhteinen valvontaelin, kuten Euroopan, val, val, Euroopan valvontamekanismi. Siis parannukset, jotka voisivat tukea sisä, yhtenäisten sääntöjen täytäntöönpanoa ja vastaavuusjärjestelyitä kolmansien maiden kanssa. Jos katsotte ehdotuksia täältä kannalta katsottuna, niin sanoisin, että kyllä on hyvä asia, että lisätään päätöksentekoa äh, välitystoimintaa, tutkintaoikeuksia viranomaisille, esimerkiksi kun on kyse EU-oikeuden rikkomuksista, miten sovitaan rajat ylittävistä kiistoista ja miten johdonmukaisella tavalla täytäntöön pannaan EU-vaatimuksia. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä kohta. Minulle on sanottu, että jotkut niin kutsutuista yhteisistä säännöistä, jotka viranomaiset laativat, eivät käytännössä toteudu kansallisten viranomaisten työssä. Ja tämä asia mielestäni pitää korjata. Minä en ole varma, että perustavanlaatuinen muutos hallintorakenteissa valvontaviranomaisissa on tarpeen. Ja olen hieman epäileväinen sen suhteen, että luotaisiin joku uusi elin, joka lisäisi taas uuden kerroksen järjestelmään ja ehkä lisäisi sen monimutkaisuutta. Ehdottaisin jotakin hiukan erilaista, nimittäin lisättäisiin olemassa olevan hallintoneuvoston riippumattomuutta ja sitten lisättäisiin vaikka kaksi tai kolme riippumatonta jäsentä, jotka tulevat esimerkiksi tiedemaailmasta tai yritysmaailmasta. Ja tämä olisi aivan erityisen relevanttia ei sille, että luotaisiin jälleen uusia sääntöjä, koska tämähän kuuluu todellakin johtokunnan käsiin tai hallintoneuvoston käsiin, vaan että tavallaan poistettaisiin näitä e- ero, erilaisuuksia tulkinnassa ja poistettaisiin tällaisia eturistiriitoja. Jos lisättäisiin pari kolme jäsentä ulkopuolelta, jotka olisivat tietenkin erittäin riippumattomia, niin se loisi tehokkuutta ja parantaisi vielä tätä riippumattomuutta. Vielä lopuksi jos keskitytään suoraan valvonta, suor, suoriin valvontaoikeuksiin, se pitäisi rajoittua rajat toimiin, joiden yhteydessä syntyy vahvaa synergiaa EU-tasolla jos lisättäisiin tällaisia suoria viranomaisten valvontaoikeuksia ja erityisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen oikeuksia, on järkevää alueilla, joilla eurooppalainen lähestymistapa saa aikaan todellista lisäarvoa. Ja olisin komission kanssa samaa mieltä, että jotkut muut tahot, kuten tiedon välittäjät ja kriittisten vertailuarvojen hallinnoivat, niitäkin voitaisiin suoraan valvoa ESMasta käsin, ottaen huomioon nämä kriteerit, jotka äsken juuri läpikävin. Tämä sama pätee joitakin rahoitusmarkkinainfrastruktuureja, joilla on vahva rajat ylittävä järjestelmän kannalta, järjestelmän kannalta merkittävä rooli, kuten keskusvastapuolet ovat Euroopassakin. Niitä olisi paras valvoa EU-tasolla. Henkilökohtaisesti tuen ehdotusta siitä, että ESMA olisi valvontatehtävässä koskien EUn ja kolmansien maiden rajat ylittäviä keskusvastapuolia, tietenkin keskuspankkien tuella. Se on olennaisen tärkeää. Niin kuin jotkut kolleganikin, jotka aikaisemmin puhuivat, skeptinen sen suhteen, että suoraa ESMAn valvontaa ulotettaisiin joihinkin muihin alueisiin, kuten tiettyjen rahastoluokkien luvanantoon tai koskien tiettyjä esitteitä rahoitustuotteista. Tässä on jotakin tehokku, tehottomu, teho, verran tehottomuutta ja epäselvyyttä. Ja sitten vielä lopuksi kolme, ryhyttä, kolme lyhyttä kommenttia. Ensimmäinen koskee budjettivaikutuksia. Olisin samaa mieltä EU-komission ehdotuksesta, jonka mukaisesti tukeuduttaisiin 60 prosenttisesti alan omaan rahoitukseen budjet, koskien tätä budjettia, joka määrätään, annetaan valvonnalle. budjettihan kuuluu yksi viranomaiselle sitten. Euroopan järjestelmäriskikomiteasta vielä meidän pitäisi vahvistaa sen riippumattomuutta suhteessa Euroopan keskuspankkiin Ehkä voitaisiin nimittää sinne joitakin ar- korkeavaltaisia asiantuntijoita, eikä sitä edelleen integroitaisi EKPn toimintaan, siis tätä Euroopan järjestelmällisikin komitea, niin kuin nyt on ehdotettu Suomi. Se olisi mielestäni virhe. Ja vielä lopuksi on kiire jo hyväksyä toimenpiteitä, joista tänään keskustelemme, jotta voidaan tarkastella viranomaisten toimia. Uskon, että tämä ehdotus joka on hyvä. Se pitäisi hyväksyä EUn komission aikana. Kiitos. Thank you very much. And indeed, Kiitoksia. Tärkeää tässä tietenkin on sitten sisältö, joka, johon me voimme vaikuttaa osallistumisellamme. Mielestäni meidän pitäisi viedä tämä asia loppuun tai saattaa se päätöksen ennen meidän kautemme päättymistä ja olemme tähän sitoutuneet. Haluaisin kiittää puhujia hyvin laajasta skaalasta erilaisia huomioita, jos siinä oli yhteistäkin kyllä, ja hiukan erilaisia näkökulmia ja perspektiivejä, ja tästä olikin meille paljon hyötyä nyt kun alamme keskustella teidän kanssanne. Jaan tietenkin jotkut tehdyt kommentit, ei kaikkia. Tietenkin täytyy määritellä myös, mikä on kansallista, mikä on eurooppalaista rajat ylittävää. Ei pitäisi listaa vain tällaista staattista lähestymistapaa, vaan tarvitaan myös dynamiikkaa, koska me haluamme tätä. Me haluamme enemmän rajat ylittävää pääomamarkkinoiden integraatiota, mutta sekin on totta, että toisiaisuus suhteellisuus ovat aina olleet meille perusperiaatteita ja tietenkin ne pätevät myös tällä alueella perussopimusten mukaisesti. Sitten esittelijöillämme puheenvuoro. Burkhard aloittaa. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin EPP-ryhmän esittelijänä olen yhteisesittelijä Pervans Beresin kanssa ja haluaisin toivottaa teidät sydämellisesti vieraana tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Olin jo Euroopan parlamentin edustaja neuvottelutiimissämme, kun valvontaviranomaisista neuvoteltiin. Ja talous- ja rahoituskriisissä tämä oli yksi ensimmäisistä lainsäädäntötöistä, että saatiin liikkeelle vuonna 2010. Sen jälkeen useat asiat ovat muuttuneet. Laajuus, tiheys, miten paljon sääntelyä markkinoilla on Euroopassa. Kaikki tämä on lisääntynyt. Tätä taustaa vasten pitäisi nyt pohtia myös valvontaviranomaisrakennet. Kansainvälinen taso suurten laitosten osalta on tärkeä, mutta on ajateltava myös kansallista tasoa. Siksi meille olisi tärkeää se, että huolehditaan siitä, että molemmat tasot ovat yhdessä vankkoja tulevaisuudessa. Viime vuosina on puhuttu paljon standardien asettamista kattamisesta, mutta nyt prioriteetit ehkä muuttuvat niin, että katsotaan enemmän sitä, miten tehokkaasti nykylainsäädäntöä noudatetaan. Nyt on mahdollisuus selvittää valvontaviranomaisten tulevia tehtäviä. Ja tämä on tietenkin tärkeä tehtävä myös yhteislainsäätäjän parlamentille. Puhun varmasti usean kollegan nimissä, kun ymmärrämme tehtävänä myös valvoa. Se on valvontatehtävä on myös tärkeä. Haluaisin sydämesti teitä kaikkia kiittää. Kiittäisin siitä, että toitte asiantuntemuksenne ja kokemuksenne tänne ja että voimme esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Minun kysymykseni keskittyisi kolmaan seikkaan. kun minä olen yhteisesittelijä puheenjohtaja, niin toivon, että sallitte minulle vähän pidemmän puheajan. Kysymykseni Jacques de la Rosierille, tai aihe, jonka haluaisin ottaa esiin, on se, että ennen kaikkea valvontaviranomaisten hallintoa pitäisi pohtia. Kun komission ehdotusta lukee, niin puhutaan uudesta päätöksen tekoryhmästä – Yhden pitäisi katsoa sääntelytehtäviä, toisen valvontakysymyksiä. Tehtävien jako ja sitä kautta myös päätöksenteko rakenne on valvontaviranomaisten käsissä, mutta valvonta puuttuu. Mielestäni tämä on kyllä vähän kyseenalaista. Minun kysymykseni Jacques Rosierille olisi se, miten jopa ESMA, EBA voivat olla hyvin hallinnoituja tulevaisuudessa. Sitten Felix Hufeld ja samoin professori Weil, teille kysymykset. Euroopan komission ehdotuksessa puhutaan siitä, että otettaisiin sidosryhmät, stakeholders group, mukaan paremmin suhteellisesti. Tämä ei ehkä ihan riitä komission ehdotuksessa – suhteellisuus, kun puhutaan poikkeuksista ehkä niinkään, vaan on ajateltava pysyvää valvontatehtävää. Mitä pitäisi tehdä, jos ajatellaan suhteellisuutta toimivallasta, toimivallassa ja valvontaviranomaisten rakenteessa? Miten voidaan hyötyä osaamisesta omalla alueella ja samalla vahvistaa omistajuutta eurooppalaisissa valvontaviranomaisissa. Ja sitten Sebastian Albella mielestäni on tärkeää, että koordinointi kansallisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten välillä on tärkeää, koska ilman, että ollaan läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja huolehditaan sitä, että näiden tahojen osaaminen tulee käyttöön. Miten voidaan estää päällekkäisyydet? ainakin rajata päällekkäisyyksien syntymistä. Ja sitten viimeisenä äh, Anfilille sanoitte puheenvuorossanne, että valvontaviranomaisilla pitäisi, äh, olisi halua saada paremmin rahoitusta, enemmän henkilöstöresursseja. Ehkä voisitte vielä vähän laajentaa vastausta tähän kysymykseen. Ja sitten puhuitte sidosryhmistä. Tässä tarvittaisiin hyvää tasapainoa teidän mukaan, niin voisitteko tehdä jotain ehdotuksia tässä vaiheessa? Kiitos. Thank you, Kiitoksista, Kiitoksia. Kiitoksia kovasti teidän puheenvuoroistanne. Hyvät asiantuntijamme, peramme. Nyt mennään ihan tämän uudistuksen ytimeen ja uskoakseni voimme viedä tämän asian loppuun, monistakin syystä kauden loppuun mennessä. Tietenkin haluamme tehdä hyvin työmme, mutta senkin takia tämä on tärkeää, että kyseessä on odotettu uudistus, uudistus, joka kulkee käsi kädessä laajempien komission pyrkimysten kanssa, joita parlamentti on tukenut. Ennen kaikkea ei haluta vielä loppuun vain pankkiunionia, vaan myös todella antaa vauhtia yhtenäisille EUn pääomamarkkinoille pääomamarkkinaunionille. Muistan, kun komissio antoi ensimmäisen vihreän kirjansa pääomamarkkinoista. Silloin ei edes puhuttu mistään valvonnasta ja nyt huomataan, että on tällaista institutionaalista dynamiikkaa, johon, jota tähän liittyy näillä eri alueilla pääomamarkkinoilla. Ei pidä tietenkään myöskään unohtaa Brexit-kontekstia. Lisäsin vielä yhden argumentin, joka minulla on tällainen punainen lanka tässä keskustelussa, nimittäin konvergenssilähentyminen. lähentyminen. Meidän pitää tämä tunnustaa. Nimittäin eurooppalaisen lainsäädännön kustannukset ovat valtavat. Me panemme tähän tuntikaupalla aikaa. Tehdään aloitteita hyväksytään ja sitten sovelletaan täytäntöönpana. Ja jos sitten kun on noustu äh, vuoren vuorta ylös, sitten yhtäkkiä pudotaan, koska täydellinen divergenssi va- vallitseekin lainsäädännöllisesti, niin kaikki panostus, joka on tehty kiivettäessä sinne vuodelle, nollaantuu. Ja näin ollen lähentyminen on todella tärkeä kysymys, sitä pitää pystyä parantamaan. Minusta kuitenkin tuntuu siltä, että kun ajatellaan viranomaisen tämänhetkistä hallintaa, hallintoa, miten saada tämä lähentyminen toteutumaan? Se ei todellakaan ole ihan tällä tasolla lievästi sanottuna, joten komission ehdotuksen kautta tätä pitää pystyä parantamaan. Lisäisin vielä yhden huomion tähän luetteloon. Tämä huolenaihe ei ehkä ollut prioriteettikysymyksenä silloin, kun viranomaisia perustettiin. Nimittäin tällä hetkellä minusta näyttää siltä, että tässäkin pitää integroida kuluttajien suoja, sijoittajien suoja, sitä voidaan kutsua miksi haluaa, mutta tämä ulottuvuus on sellainen, mitä pitää mielestäni vahvistaa samoin kuin komissiokin ehdottaa. Aivan erityistä huomiota pitäisi kiinnittää siihen, miten innovaatio kehittyy rahoitusmarkkinoilla. Tätähän kutsutaan usein fintechiksi, rahoitusteknologiaksi sitten yksi asia, joka pitäisi vielä ottaa mukaan tai integroida, on kestävä äh, rahoitustoiminta ja miten se kuuluu eri lainsäädännön osiin. Sitten haluaisin esittää kysymyksiä asiantuntijoille yksityiskohtaisemmin. Rudi, Rudiger Weil, kiitän teitä teidän esittämistänne, tekemistänne ehdotuksista. Te teitte aika radikaalin päätelmän, ettei halua siirtyä kansallisten viranomaisten koordinatosta niiden valvontaan Euroopan tasolla, mutta ettekö te usko, että juuri jotta saataisiin pääomamarkkinaunioni aikaan, sen sijaan, että väen väkisin tehtäisiin vaikeaa lainsäädäntötyötä ja harmonisoitaisiin lainsäädäntöä, niin silloin niin pitäisi vahvistaa eurooppalaista valvontaa näin koskien myös lainsäädännön lähentymistä. Se olisi hyödyllinen panos, että usko, että näin olisi. Sitten te sanoitte, että te ette halua mitään valvojan valvojaa, poliisin poliisia. Ymmärrän hyvin, tehän johdatte eh, tällaista vakiintunutta asiantuntija elintä, sen asema on tunnustettu laajalti, mutta ettekö ole sitä mieltä, että sama koskee muitakin kansallisia e- Euroopan valvontaviranomaisia? Ettekö te ole sitä mieltä, että ilman, että Euroopan viranomaiset korvaavat mitenkään kansallisia valvontaelimiä, niin silloinhan teidän todellakin kannattaisi toimia niin, että tämä valvontatyö, kun mm, tarkistetaan e- eri seikat, miten on noudatetaan sääntöjä, miten toimitaan tiettyjä huonoja käytäntöjä vastaan. Ei, tällaista toimintaa voisi juuri harjoittaa eurooppalainen viranomainen, jota me haluamme vahvistaa. Sitten Sebastian Albelalle kysymys kahdestakin asiasta. Ensinnä, mitä olette mieltä siitä, miten sovitetaan komission ehdotukset keskusvastapuolen valvontaan ja Tämä yhteys, jota on ehdotettu EMIR 2-asetuksessa, ja tästä uudesta hallintoneuvostosta, eikö voitaisi fuusioida nämä kaksi kantaa ja esimerkiksi ottaa yksi jäsen hallintoneuvostoon, joka on vastuussa keskusvastapuolista. Mitä tulee sitten näihin esitteisiin, ette ole ainoa, joka on suhtautunut vähän vastentahtoisesti komission ehdotukseen tässä asiassa. Mutta kysymykseni on seuraava. Eikö teistä, kun puhutaan näistä rahoitusväline-esitteistä, niin silloin ymmärtäisin paremmin, mitä markkinoilla tapahtuu. Eikö nyt kuitenkin tarvittaisi tällaista lähentymisen henkeä, e, sen pitäisi kehittyä myös esitteiden suhteen. Jos vedetään pois valvontaa esitteiden kohdalla. Mitä keinoja sitten on vielä parantaa lähentymistä mm, liikelaskuesiteiden yhteydessä. Sitten Anfili, te puhuitte paljon tietenkin sidosryhmistä ja minun mielestäni te varmasti ymmärrettekin, että haluat tai millä tavalla voitaisiin hyvällä tavalla vaikuttaa komission toimista, koska minulle tämä on tällaista harmaata vyöhykettä, Tiedän kyllä nämä uudet toimivaltuudet, valtuudet, jotka on annettu, mutta mitä valtuuksien pitäisi antaa? Konkreettiset ehdotukset, joita voitaisiin tehdä, olisivat todella tervetulleita. Sitten on ehdotettu sitä, että jokainen valvontaviranomainen saisi oman komiteansa, jossa on kansallisia kuluttajan suojaviranomaisia. Eikö teistä olisi parempi, että ehdotettaisiin sellaista, että vahvistettaisiin tätä roolia ESMAn sisällä, joten kat- yleisellä tasolla vahvistettaisiin, vahvistettaisiin tätä roolia. Sitten Felix Hufelt, pari kysymystä teille myös. Ai niin, anteeksi, tehän sanoitte, että ei pitä saada asettaa tällaista valvojan valvojakerrosta. Hmm kun puhuitte siitä, että voittaisiin saada parempaa kontrollia koskien kansallisia viranomaisia, joilla ei olisi keinoja itse harjoittaa valvontaa. Sitten te sanoitte, että te haluatte paremmin erottaa valvonnan ja sääntelyn toisistaan. Eikö t- tarkoittaako tämä sitä, että olette samaa mieltä tästä ehdotuksesta, mitä tulee rahoitukseen? Kun rahoitetaan julkisten viranomaisten sääntelyä, kun taas valvonnan rahoitus pitää varmistaa tai hoitaa markkinatoimijoiden taskusta. Sitten Jacques de la Rosia. Kysyisin teiltä kriisiratkaisuneuvostosta. Te sanoitte, että haluaisitte antaa sille enemmän riippumattomuutta anteeksi, kriisin ratkaisukomiteasta. Mutta kun ajatellaan sen mandaattia ja miten sen työn tuloksia käytetään, voisitteko tehdä tästä jotakin ehdotuksia, koska nythän me näimme eilenkin, kun keskustelimme EKPn pääjohtajan kanssa, että kun laaditaan tällaista tiettyä doktrin tai oppia, niin sitä ei välttämättä oteta tarpeeksi huomioon sitten markkinoilla ja markkinatoimijoiden parissa. Voisitteko esitellä tätä. Sitten vielä keskustelusta ihan sama kysymys teillekin kuin aikaisemmalle edelliselle puhujalle. Sopisiko teille, että olisi yksi sellainen jäsen äh, johtokunnassa tai tässä Management Board-yksikössä, jolla olisi aivan erityinen vastuu koskien keskusvastapuolia ja niiden valvontaa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt mielestäni sai. Tässä tuli jo iso määrä kysymyksiä, joten ehkä ensimmäinen kerros sitten vastauksia ja sitten varjoesittelijät aloittavat seuraavan kysymyskierroksen. Kuka teistä haluaisi aloittaa? Sama järjestyskö? Olkaa hyvä. Thank you very much uh, to the co-rapporteurs for their um... Kiitos paljon yhteisesittelijöille. Tärkeitä kysymyksiä ja hankalia. Lähtisin liikkeelle suhteellisuudesta, siitä, miten voidaan huolehtia paremmasta suhteellisuudesta Euroopan valvontaviranomaisten työssä. Yhteislainsäätäjien käsissä tämä varmasti on. Ykköstasolla voidaan esittää määrittää valvontaviranomaisten tehtävät konkreettisemmin sanoa, mitä itse asiassa on tehtävä tasolla kaksi ja myös tasolla kolme. Ja näin tapahtuu vain toisinaan, eli ensin ehdottaisin, että työstettäisiin tätä asiaa vähän, katsottaisiin, voitaisiinko lisää suuntaviivoja ja suosituksia, ehkä kysymyksiä ja vastauksia listata myös, vähän täsmällisemmin ykköstasolla. Kuitenkin Euroopan valvontaviranomaisilla pitäisi olla tiettyä joustoa omien suositusten ja suuntaviivojen kysymysvastausten esittämisessä, jotta valvonta voi lähentyä. Ehkä auttaisi myös, että valvontaviranomaisten asetukseen otettaisiin suhteellisuus mukaan. Vaadittaisiin, että valvontaviranomaiset keskittyisivät tähän periaatteeseen vaikutusten arvioinnissa. Ja sitten sidosryhmistä ja sidosryhmien ryhmittymästä. Nyt tämän ryhmän puheenjohtajana haluaisin tukea Anfilin puheenvuoroa, kyse on lähinnä neuvoa antavasta ryhmästä eikä valvontaryhmästä. Ja siksi olisin samaa mieltä siitä, että ei ole kovin hyvä ajatus, että sidosryhmille niiden edustajille annetaan oikeus arvioida suuntaviivoja pohtien, onko – sidosryhmät tuiminut toimivaltaansa mukaisesti. Tämä muuttaisi meidän asemamme melko merkittävästi, joten en ole kovin innostunut tästä suosituksesta. Samanaikaisesti näen kyllä lisää valvonta tarvetta, kun sääntöjä luodaan erityisesti tasolla kolme, ajatellen erityisesti suuntaviivoja suosituksia. Ehkä tämän pitäisi olla jonkinlaisen vetoomuselimen tai tuomioistuimen käsissä. Tämä on siis oikeudellinen juridinen kysymys, toimiiko ESMA toimivaltansa mukaisesti. Ja sitten valvonnan lähentymisestä ja lisää suorasta valvonnasta. Edustan Peresin kysymys. Hyvin vaikea kysymys vastattavaksi. Haluaisin ensin tunnustaa sen, että valvontaviranomaiset ovat toteuttaneet tehtävänsä jo melko tehokkaasti. Esmaan tulee, haluaisin mainita, että Esmassa on valvovan lähentymisen osalta esitetty esimerkiksi sidosryhmien osallistumismahdollisuus tähän tehtävään. Ja nyt ehkä neljä viisi vuotta sen jälkeen, kun on lähdetty keskittymään Esmassa valvonnan lähentymiseen. Paljon on saatu aikaan. Parhaat käytänteet, yhteinen kulttuuri, tämä hyväksytään nyt kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa. Ja nyt ehkä paras edistymistapa olisi se, että keskitytään erityisiin aiheisiin tulevaisuudessa. Eli vaaditaan, että kansalliset toimintavaltaiset viran, toimivaltaiset viranomaiset selvittävät, mihin pitäisi keskittyä ja sitten katsotaan, millä, miten hyvin on päästy tavoitteisiin kansallisissa viranomaisissa. sitä, että tämä olisi parempi kuin suora valvonta mahdollisuus. 10-15 vuoden sisällä varmasti ESMA saa enemmän valvontavaltaa, mutta ehdottaisin, että edetään askel askeleelta ja katsotaan, päästäänkö tätä kautta parhaisiin ratkaisuihin. Kiitos oikein paljon. Mr. Abella. Kiitoksia. Seuraavaksi Sebastian Abella. Um, um, well, I have three, three questions. Uh, uh, one... uh... Niin, kolme kysymystä tuli minulle. Ensimmäinen liittyy siihen, näenkö mahdollisuuksia kansallisten viranomaisten, toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAN Äh, päällekkäisyyden välttämiseksi. No minä en näe tässä mitään äh, ongelmaa, eli mielestäni ei ole mitään äh, päällekkäisyysongelmaa. Jos se periaate, joka kattaa tämän kentän, liittyy siihen, että ESMA keskittyy koordinaatioon ja valvonnan lähentämiseen. Tietenkin me tuemme sitä, että Esmalle annetaan joitain lisätoimivaltoja tietyillä aloilla, joilla se on perusteltua. Mutta jos me näitä lisätoimivaltoja rajoitamme tiettyihin alueisiin, emmekä ota huomioon sellaisia aloja kuin vaikkapa esitteet, niin silloin kyllä välttäisimme myös tehokkuutta, tehottomuutta välttäisimme hallintayhtiöiden, rahoitusyhtiöiden valvonnan päällekkäisyyttä esimerkiksi yritysten valvonnan tai esitteiden valvonnan välillä, jos rajoitutaan siihen, että lisätään uusia toimivaltoja vain kolmansien maiden asioihin esimerkiksi, niin en näe mitään päällekkäisyysriskiä. Voisin myös sanoa, että olen ollut arvo, Espanjan arvopaperikomitean puheenjohtajana vuoden verran, ja näkemykseni Esmasta on hyvin myönteinen. Esma on Siis se, mitä ESMA on tehnyt tähän mennessä valvonnan lähentämisen ja yhteisen kulttuurin eteen, niin voidaan todeta, että ESMA on elin, joka toimii hyvin, eikä tässä ole tarkoituskaan korjata epäonnistumisia, vaan olla johdonmukaisia niin, että saadaan aidot, aito pääomamarkkinaunioni ja saadaan aidosti integroitu valvontajärjestelmä Eurooppaan. Haluan tämän sanoa ääneen, koska joskus vaikuttaa siltä, että ihmiset suhtautuvat ESMAan vähän pessimistisesti. Se on oikein arvokas toimielin, jota tulisi, jonka merkitystä tulisi kasvattaa. Toinen kysymys liittyi niihin E, siis Emirin uudistukseen liittyviin e, hallinnollisiin e, kokouksiin ja siihen, miten ehdotettu hallintojärjestelmä on yhdenmukainen valvontaviranomaisten tarkastelun kanssa. No, tässä nyt on ollut ajoituksen kannalta ongelmia. Emirin uudistushan otettiin esiin jo aiemmin ja ajateltiin, että, ja tuolloin ajateltiin myös näitä eksekutiivisia kokouksia niin edespäin, mutta kun ajatellaan valvontaviranomaisten kokonaisuudistusta, niin tässä kohtaa kyllä asettaisin vastuun uuden hallintolautakunnan kontolle. Ja yksi jäsen, joka on erityisesti vastuussa – Ähm, keskusvastapuolien varvonnasta, niin sen tulisi aina, sen tulisi keskittyä juuri näihin aspekteihin. Ja mitä tulee muuten tähän esitekysymykseen, kysymyshän kuului, miten voidaan saada enemmän lähentymistä tällä alueella. Tämänhetkiset välineet erityisesti jos niitä parannetaan ja vahvistetaan, niin voivat olla enemmänkin kuin riittäviä. Ajattelen tässä vertaisarviointia, jota ESMA siis vetää. Ajattelen ää, erilaisia lainvalintavälineitä. Tätä väline, mahdollisuutta on käytetty aika vähän. Ja ajattelen myös tätä yhtä välinettä, joka liittyy valvonnan suunnitteluun, joka saattaisi olla hyvinkin hyödyllistä. No tietenkin taso 2 ja 3 odottelevat vielä täytäntöönpanoaan, koska nythän odotetaan uutta esiteasetusta. Tämäkin saattaisi olla hyvä mahdollisuus varmistaa se, että kaikkea säännellään riittävästi niin, ettei tule tällaista sääntelyarbitraasia tällä alueella. Joo. Kiitos. Olkaa hyvä. Sitten Finance Watchin edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän nyt ranskaa äidinkieltäni. Kaksi ryhmää kysymyksiä. Ensin ensimmäinen osapuolista ja sitten kuluttajien suoja, mandaatti. Mitä tulee osapuolia kolmessa valvossa, valvontaviranomaisessa, niin kuin herra Veil sanoi, nämä ovat ryhmiä, joilla on tällainen konsultatiivinen rooli pelkästään henkilökohtaisesti kuulun Euroopan pankkiviranomaisen ryhmään. Ja mitä tässä ryhmässä tehdäänkin, niin koskaan ei ole nähnyt, että siitä olisi mitään vaikutusta. Reagoidaan konsultaatioihin, kuulemisiin, tehdään aloitepapereita, ehdotetaan eri aiheita. Jokaisen ryhmän mandatin pohjalta laaditaan jonkinlainen testamentti tavallaan. Koskaan emme vain kuitenkaan ole nähnyt mitään, minkälaisia muutoksia teksteissä tai suuntaviivoissa sen jälkeen, kun tämä sidosryhmä on antanut oman kantansa, tehnyt ehdotuksensa. Jotakin, mitä voitaisiin parantaa, on juuri tämä velvoite, niin kuin joissakin kuluttajapaneeleissa on tilanne, joissakin maissa, niin jokainen viranomainen tällaisen työryhmän ja ottaisi huomioon nämä kommentit, joita tästä ryhmästä on tullut viranomaiselle. Mitä tulee sitten kokoonpanoon, on tärkeää, että kokoonpano on tasapainoinen tietysti. Sekin on selvää, että epätasapainoa on edustajien, käyttäjien ja alan omien edustajien välillä. Voidaan nähdä, että alan edustajien takana on tällaisia henkilöitä, jotka ovat valmistelleet vuoden tekevät tällaista eh, kulissien takana tapahtuvaa työtä. Silloin edustajien on paljon tämä on paljon vaikeampaa silloin edustajille ja käyttäjille. Yksi mahdollisuus olisi antaa korvaus kuluttajajärjestöille käyttäjille, PK-yrittäjien edustajille, AY-liikkeen edustajille, jotka ovat läsnä korvaus tästä ajasta jota, ja työstä, jonka he tekevät. Ja sitten mitä tapahtuu muualla, pitäisi myöntää myös talousarvio käyttäjien edustajille, jotta voitaisiin tehdä jotakin lisätutkimuksia tarvittaessa. Sitten mandaatti suojella rahoituspalveluiden käyttäjiä, kuten te ehkä tiedätte Finance Watch muiden edustajien kanssa, kuluttajajärjestöjen, perhejärjestöjen kanssa tai pk-yritysten edustajien kanssa olemme ilmaisseet kaikki suuren pettymyksemme silloin, kun muutettu asetusehdotus paljastettiin erityisesti sen takia, että tämä näyttää selvästi että tämä kuluttajansuojapuoli kolmen valvontaviranomaisen roolissa on tämä köyhä sukulainen vain. Sitten kun viime vuonna komissio julkaisi tämän kuulemisen tulokset, huomattiin, että tahtoa kyllä on mennä pidemmälle. Tuli myös kysymyksiä siitä, että luotaisiin mahdollinen Twin Peak-malli, siis erotettaisiin valvonta, vakavaraisuusvalvonta, Äh, varsinaisesta liiketoiminnasta. Mitään tästä kuitenkaan ei sitten löydetty loppuehdotuksessa joka koski asetuksen muutosta, muuttamista, niin te otatte esille todellakin sen, että olisiko yksi ratkaisu siinä, että annetaan tällainen toimivaltuus ESMalle. Meille se olisi jo valtavaa edistystä luonnollisesti oltaisiin pidetty parempana sitä, että luotaisiin erillinen viranomainen, joka on vastuussa kuluttajan suojasta, äh, mutta että tämä tehtävä annettaisiin Esmalle, niin sekin olisi jo valtavaa edistystä. Sitten jos on mahdollista, että olisi tällainen komitea, jossa olisi mukana vain kansallisia viranomaisia, jotka edustavat kuluttajia, se olisi nyt vähintä, mitä voidaan toivoa siinä määrin, että jos on tahtoa hyväksyä tämä asetus nopeasti ennen tämän vaalikauden päättymistä. Tämän takia vähintään toivotan, että selkeästi mainitaan tekstissä, että talousarvio on varattu tätä tehtävää varten, ettei se joudu taas kakkosluokkaan. Tarvitaan todellakin henkilökuntaa, joka hoitaa pelkästään tätä valvontatehtävää. Kiitos. Kiitoksia herra Hufelt. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Monia kysymyksiä esitettiin minulle, ne liittyvät moniin aiheisiin. Suhteellisuudesta ensin, edustaja Baltsin kysymyksestä. Kyllä. Suhteellisuus on yksi hyvin tärkeä periaate, kun puhutaan valvontatehtävistä. Ja kyllä se lepää useamman pilarin paraan, jos näin voisin sanoa. Ravelin esittämä juridinen prosessi pohjana ensinnäkin ja sitten poliittinen, poliittiset lainsäätäjät jättävät tällaisille valvontaviranomaisille hyvin laajat tulkinnan mahdollisuudet, joten – varmasti on tarpeen selvittää, mitä tarkoitetaan, muuten täytäntöönpano, jonka tulisi toteuttaa tasolla 2 ja 3, ei ole mahdollista. Joten suhteellisuus näyttäisi erilaiselta, jos olisi täsmällisempää suuntaa annettu tasolla yksi. Mutta vaikka näin ei olisikaan, kaikki voidaan säädellä ihan yksityiskohtiin ykköstasolla, mutta on ihan hyväksyttävää – ja jopa tarpeen, että täsmällisesti esitetään, mitä on tehtävä hallinnollisella tasolla. Haluaisin puolustaa kolmostason osalta kolmen valvontaviranomaisen toimintamalleja, kun puhutaan siitä, että otetaan itselleen valtaa. Jos halutaan täytäntöönpanna lakia. Kysele siitä, että kerrotaan kansalaisille, miten tämä työ tehdään. Kyllä pitää itselleen antaa tätä toimivaltaa. Se on juuri tarpeen tasolla kolme. Kyllä voidaan puhua siitä, että ylitetään näitä rajoja. Ja kuten professori Väl sanoi, tämä on juridinen kysymys. Ja todella meiltä puuttuu nyt tuomioistuin järjestelmä, joka olisi liittävän lähellä tätä toimintaa ja johon kaikki voisivat kääntyä yhteisöjen tuomioistuin tuntuu usein liian etäiseltä, joten ehkä jonkinlainen sovittelupaneeli tai muu olisi tässä tarpeen. Toinen suhteellisuuden seikka olisi valvonnan ja sääntelyn erottaminen. Valvonnan pitää olla mahdollisimman lähellä ruohonjuuritasoa niin sanotusti, mistä toimia toteutetaan, muuten se ei toimi, mitä etämmälle sitä siirretään – ja tällä hetkellä toteutetaan historiallista kokeilua pankkivalvonnan osalta Euroopassa, joka on nyt siirretty EKPn tasolle joka toinen viikko. Siellä istun ja pyrin tekemään päätöksiä tuolla tasolla jostain pienestä pankista missä tahansa Euroopassa. Tuo on valtava haaste, joten suhteellisuus kunnioittaa sitä periaatetta, että valvonta on mahdollisimman lähellä ruohonjuuritasoa ja ruohonjuuritason sääntelyä on toinen tärkeä seikka. Ja sitten jotkut keskeisistä edustaja Beresin kommenteista ja kysymyksistä, jotka liittyvät valvonnan lähentymiseen ja hallintoon ja tuohon valvojien valvojakysymykseen. Olen ihan samaa mieltä siitä, että valvonnan lähentyminen on ratkaisevan tärkeää. Se on keskeinen mandaatti, joka eurooppalaisille valvontaviranomaisille on annettu. Se on tärkeä osa työtäni myös, kuten muut puhujat, olen hiukan yllättynyt siitä, miten skeptisesti jotkut eurooppalaiset edustajat suhtautuvat siihen menestykseen, jota Euroopan valvontaviranomaiset ovat saaneet aikaan tähän mennessä. EPA, jopa ja ESMA mielestäni tekevät valtavan tärkeää työtä tällä saralla ja tärkeitä edistysaskeleita on toteutettu. Ei kannata pakottaa tällaista jotain valtavaa uudistusta. Tässä pitää kulkea askel askeleelta, ainoastaan niin, että katsotaan sääntelyä, mutta valvontakäytänteitä on kuitenkin syntynyt jokaisessa valvontaviranomaisessa. Tämä on tärkeä väline, jota on vahvistettava, kun tässä kysymyksessä edistytään. Kysyitte täsmällisen kysymyksen, miten suhtautuisi siihen, että kansallinen toimivaltainen viranomainen ei tee työtä, ja pitäisi Euroopan valvontaviranomaisen silloin voida puuttua peliin? Kyllä, pitäisi. Mutta yksinkertainen vastaus on se, että Euroopan valvontaviranomaisilla on tämä mandaatti jo tänä päivänä. Tällaisia keskusteluita olen itsekin käynyt useat kerrat. Tätä ei tarvittu tähän mennessä, mutta sitä voitaisiin käyttää koska tahansa, jos se todella olisi tarpeen. Itse asiassa ihan muutama viikko sitten vain Mifidin ja Mifirin kautta syntyi paljon uutta toimivaltaa tuotteisiin puuttumisen osalta. Meidän pitäisi varmasti katsoa hyvin tarkkaan, miten tämä tehtävä toteutuu e- elämässä. Joten aivan oikein te haluatte Euroopan valvontaviranomaisten mahdollisuutta puuttua, jos kansallisella tasolla ei toimita. Hyväksyn tuon ajatuksen. Hallinnon osalta Haluaisin tätä La Rosierin puheenvuoroon. Siinä oli tärkeä asia, jota ei saisi jättää nyt huomiota. Ehkä olisi tärkeää, että kaikki eurooppalaisia varvontaviranomaisia kohdella samoin. Ehkä olisi ihan hyvä tunnustaa, että kun edetään tässä työssä, niin viranomaisten tehtävät ja asemat erottuvat toisistaan. Valvontaviranomaisten luominen EBAN. Ei siinä ole nyt oikeastaan mitään järkeä. Ajapan sisälle valvontaviranomaisen luominen ei varmaankaan myös ole niin järkevä. Olen Larosierin kanssa samaa mieltä, mutta Esma on eri asia. Esma on eri asia. Kuten Josta Bella sanoi, käytännön työstä. Sanoisin, että on hyvin hankala tuoda hallintoneuvoston jäsenille kaikki yksityiskohtaiset kysymykset, joten tässä kannattaisi niitä varmasti vähän erotella. Larosierin esittämä kanta oli tässä suureksi avuksi ja tukisin itsekin tuota ajatusta. Pitäisin parempana sellaista mallia, jossa nykyjohtokuntaa vähän kevennettäisiin tehtävää. Olisi ehkä tällainen hallintoneuvosto kolme, neljä jäsentä, jolle annettaisiin ne tarvittavat tehtävät. Siinä olisi ihan järkeä, jos tämä ei haittaa tuota valvontatehtävää. Albella esitti tuon seikan. Tämä myös, eikö niin? Joten jos noudatetaan komission ehdotusta ESMAn osalta tällä hetkellä, niin luotaisiin oikeastaan kolmen tason valvontamalli, kolme ryhmittymää ja kaikilla kunnioituksella sanoisin, että ei nyt lähdetä tuolle tielle, siinä ei ole mitään järkeä. Joten La Rosierin tie on se, että minäkin kulkisin. Se on käytännön läheinen lähestymistapa, jossa tunnistetaan se, että on vähän eroteltava – valvonta- ja hallintokysymykset. Sitten edustaja Beres kysyi rahoituskysymyksistä. Kyllä, esittämäni logiikan pohjalta voitaisiin hyväksyä ja se olisi normikäytäntö kaikkialla. Että ne laitokset, joita valvotaan, laskutettaisiin myös. Ladosierin kanssa olisin samaa mieltä. 60 prosenttia ehdotus eikö niin? Tämä liittyy siihen, miltä osin valvontaviranomaiset juuri valvovat. Koskisi ehkä ESMAa, ei EIOPAa ja EBAa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja todellakin jotkut meistä olivat hiukan hämmentyneitä, kun näimme tämän valtavan suuren yhden ehdotuksen, eikä tällaista erilaistuneempaa lähestymistapaa. Jacques, ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Yritän vastata niihin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Ensinnäkin Balts. Uskon, että jos haluaa ymmärtää sitä, mitä hallinnon osalta tarvitaan, sitähän te kysyitte, niin meidän täytyy pohtia ihan yksinkertaisia asioita. Kun me laadimme sen kertomuksen, jonka laatimista johdin, niin meidän täytyy ottaa huomioon sääntely. Meitä hämmästytti se, että eroavaisuuksia maita maittain, eri maiden sääntelyssä oli niin paljon. Eli kertomuksemme tarkoitus oli saada sääntelystä yhden, yhdenmukaista. Ja Euroopan valvontaviranomaiset ovat eri, tehneet erittäin hyvää työtä tällaisen yhteisen sääntökirjan laatimisessa, mutta ajan oloon. Kun tällainen yhteinen sääntökirja saadaan, niin ongelmaksi koituu se, miten sitä sovelletaan yhdenmukaisella tavalla. Ja siksi Pervanche oli ihan oikeassa, kun hän puhui valvonnan lähentymisestä. Eli nyt tässä ollaan liuuttu yhteisistä säännöistä siihen, miten sääntöjä noudatetaan. Ja tässä kohtaa Tilanne onkin hankala, koska jotkut maat soveltavat ehkäpä vähän paremmin jotain kuin jotkut muut ja kuin joitain muita asioita, joten päästään eturistiriitatilanteeseen. Ja minä olen sitä mieltä, aivan kuten naapuri tässä juuri muistutti, niin minäkin olen sitä mieltä, että me voisimme tarttua tähän valvonnan lähentämisongelmaan niin, että pönkitämme vähän tätä tämänhetkistä johtokuntaa. Ehkäpä parilla kolmella ihmisellä. sellaisella ihmisellä, jotka ovat kiistatta osoittaneet, että tuntevat nämä ongelmat, heillä on taitoa, osaamista. Kyllä tällaisia asiantuntijoita on. Ja tämä olisi hyvä asia, koska silloin kun joudutaan konfliktitilan, eturistiriitatilanteeseen, niin on hyvin, hyvin vaikea päästä eteenpäin, koska eihän kukaan halua astua toisten varpaille, ähm, haluavat, että kritiikistä ei oteta nokkiinsa ja niin edespäin. Eli eturistiriitatilanne ei ole helppo tilanne. Niin, mutta jos olisi pari-kolme ihmistä, jotka ovat kiistattomia auktoriteetteja ja asiantuntijoita tässä asiassa, niin se auttaisi kyllä tällaisissa eturistiriitatilanteissa, ei ainoastaan valvontaviranomaisissa, vaan mm, muutenkin, koska loppujen lopuksi te, parlamentti, olette päättäneet näistä yhdentämisasioista, niitä täytyy nyt soveltaa ja toteuttaa. Kaikki sellainen, mikä olisi omiaan ratkaisemaan tämän ongelman hyvin, niin se olisi, hy, se olisi kyllä hyvä. Ja Pervans Beresille sanoisin seuraavan asian. Hänhän kysyi minulta kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että entäpä jos olisi jonkinlainen spesialisti, joka olisi nimenomaan keskusvastapuoli spesialisti tässä johtokunnassa. Hyvä idea, minusta. Ei ole koskaan huono ajatus ottaa mukaan jotakuta sellaista, joka tietää, mistä hän puhuu. Joten minä olisin samaa mieltä. Eri mieltä olisin yhdestä ehdotuksen aspektista. Puhun nyt siis komission ehdotuksesta. Komissio ehdottaa, että vasta, keskusvastapuolia käsittelemään perustettaisiin jonkinlainen alakomitea. Se olisi minusta huono ajatus. Pervanssin ajatus on parempi. Ja sitten kysyitte myös mm, ESRBstä. Minun täytyy todeta, että tein virheen, kun kirjoitimme tämän kertomuksemme me olimme sitä että, mieltä, että jos Euroopan keskuspankille, joka on uskottava, jos sille annettaisiin tehtävä makrovalvonnasta, niin se olisi hyvä ajatus. No sitten vasta myöhemmin ymmärsin, että ei se niin hyvä ajatus ollut, ollutkaan. Miksi? No siksi, että on aika vaikea pyytää EKPtä tai tällaista alaorganisaatiota kuin valvontaviranomaista, olisi vaikea pyytää näitä kritisoimaan omaa rahapolitiikkaansa. Se saattaisi vääritä markkinoita. Ja asia on nyt kuitenkin niin, että ESRBn eli Euroopan järjestelmäriskikomitean kertomukset ovat teknisesti oikein korrekteja ja hyvin kirjoitettuja, mutta tämän järjestön dynamiikka – on aika heikossa jamassa ja, ja mielestäni sen vaikutukset markkinoihin ovat lähellä nollan tasoa. Rova Beres, vastaan tämän teille. Jos Euroopan järjestelmäriskikomitea olisi vähän loitommalla, vähän etäisempi tästä EKPstä ja siellä olisi ö, akatemian edustajia, ei heillä olisi eh, toimivaltaa tehdä päätöksiä, mutta olisivat ehkäpä jonkinlainen viranomainen. Heillä olisi enemmän auktoriteettia ja sen suhteen, miten hallintoa tarkastellaan. Ja sitten vielä yksi sananen siitä, mitä Pervans Peres sanoi. Ja tämähän on tärkeä asia, vaikka tästä ei ole kauheasti puhuttu tänä aamuna. Kyse on rahoitusmarkkina- tai pääomamarkkinaunionista, koska se liittyy tähän kaikkeen. Minun mielestäni ESMA, jota ei tulisi häiritä liian monin ehdotuksin tai liiallisin toimivalloin, jotka saattaisivat olla tehottomia ja turhanaikaisia, mutta meidän tulisi Espan suhteen pitää mielessämme se ajatus, että sillä on hieno tulevaisuus edessään. Miksikö? No siksi, että sen jälkeen kun Brexitin pöly on laskeutunut, niin saamme kahtalaiset duaalimarkkinat ää, Eurooppaan. Meillä on mannermaiset markkinat ja olemassa olevat markkinat ja sitten Sveitsi. kuka kykenee muodostamaan sellaisen yhteistyöfoorumin Euroopassa, joka voi tarkastella eurooppalaisten markkinoiden tulevaisuutta tosi elämässä, globalisoidussa maailmassa. Ja vastaus on seuraava. Joko 1800-luvun vanha diplomatia, jossa eh, Englannin pankki, Bank of England, eh, tappelee ECPn kanssa. Tai sitten tehdään yhteistyötä. Minä haluaisin, että tehtäisiin yhteistyötä. Ja jos, jos eh, vastaus on nämä, tämä yhteistyö, niin silloin meidän täytyy auttaa Esmaa. Meidän ei tule tuuppia ESMAa te- toteuttamaan liian monia tehtäviä. Täytyy pitää mielessä se, että se mitä vuonna 2010-2011 luotiin, eli ESMA, niin se tulee olemaan aina vain tärkeämpää jatkossa. Kiitos. Very much. Now we start. Kiitoksia. Sitten toinen kierros jossa ovat varjoesittelijät ja muut puheenvuoron haluajat. Ensin Kay Swinburne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia paneelista. Olette antaneet paljon viisautta tähän asiaan ja varmasti me kaikki otamme tämän vastaan käytännössä myös. Haluaisin myös ehdottaa sellaista, että monet meistä, jotka ovat olleet vastuussa valvontalainsäädännöstä. Olemme hyvin ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Monetkaan meistä eivät ole arvostelleet. Me olemme todellakin ylpeitä, että valvontaviranomaiset toimivat Euroopassa. Ne ovat saaneet yhteiset säännöt, kaikki kolme. Ja luonnollisesti ne ovat eronneet toisistaan. Minä olen käyttänyt suuren osan ajastani viime vuosina siihen, että olen tehnyt työtä ESMAN ja markkinalainsäädännön kanssa, joten kysymykseni enemmän on tämän suuntainen, mutta on kiinnostavaa panna merkille että yksi valvoja ehdottaa, että poliitikkojen pitäisi olla yksityiskohtaisempia tasoilla yksi, kaksi ja kolme, kun taas me yritämme antaa tämän tehtävän juuri asiantuntijoille eikä niinkään meille poliitikoille, joten missähän tämä oikea balanssi löytyy. En ole varma, että monetkaan meistä pitävät tarpeeksi asiantuntijoina, että voisimme tehdä yksityiskohtaisempaa työtä kuin tällä hetkellä jo teemme. Haluaisin tarttua tähän lähentämistoimintaan. Toinen tärkeä rooli, joka Esmalla ja muilla valvontaviranomaisilla on ollut, on konvergenssin lähentyminen ja mitä niiden pitäisi tehdä. Olen iloinen, että sanotte, että heidän konvergenssin mallinsa välineensä ovat olemassa. Tunnen kuitenkin huolta siitä, miten niitä käytetään. Meillä on kauppatietorekistereitä, kuusi, kuudessa kahdesta voidaan tietoa jakaa, mutta kahden kohdalla ei voida, joten on asioita, joita niillä on suorassa valvonnassa, mutta joita eivät ole pystyneet korjaamaan, vaikkakin niillä on monta vuotta aikaa näin tehdä. Ja tiedon standardointi on yksi kysymys, jonka suhteen tunnen suurtakin huolta. Yksi asia, joka on ongelma ja jaan tämän esittelijän kanssa, on MIFID 2 kysymys. Miten päädymme siihen pisteeseen, että tämä näin tärkeä lainsäädäntöaloite äh, on yhden vuoden jäljessä ja 17 jäsenvaltiota ei vielä ole siirtänyt sitä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Tämä tuntuu uskomattomalta, kun ajatellaan keskusteluita käydään kansallisten viranomaisten kanssa ja Esmon välillä jo päivittäin. Ajatus siitä, että he voivat sanoa, että te eivät aiokaan tätä täytäntöön panna, päivämäärän mennessä. Tämä tarkoittaa, että lähentymistehtävä ei toimi korkeammalla tasolla. Ehkä teillä on joitakin ajatuksia siitä, miten tätä voitaisiin parantaa. Haluaisin puhua myös suorasta valvonnasta. Niin keskusvastapuolien suuri kysymys tuntuu olevan hyvin ajankohtainen poliittinen kysymys. Minä olen tehnyt työtä markkinainstituutin kohdalla jälkimarkkinoilla ja kukaan ei ole kiinnostunut keskus ollut keskusvastapuolista eikä arvopaperisäilytysyhteistyössä sinä aikana. Haluaisin kysyä paneelilta, oletteko te sitä mieltä, että keskusvastapuolia pitäisi suoraan valvoa Euroopan va- markkina viranomaisen, miksi sitten näitä arvopaperikeskuksia pitäisi valvoa, koska erityisesti tämä on ehkä suorin väylä välittää näitä sokkeja raho- Se vaikuttaa rahoitusvakauteen. Tunnen hiukan huolta siitä, että me keskitämme toimintamme näin kapeasti. Jos haluamme tarkastella näitä yksiköitä, joita pitäisi suoraan valvoa, eikö pitäisi kokonaisuudessaan tarkastella markkinainfrastruktuuria ei vain näitä keskusvastapuolia, koska niistä on nyt tullut tällainen poliittinen kysymys Brexitin jälkeen. Olen myös kovasti huolissani siitä, että paikan päällä tapahtuva valvonta koskien järjestelmän kannalta merkittäviä keskusvastapuolia on yksi erittäin iso. Ja me, ja täällähän heidän edustajansakin istuvat paikalla, haluaisin kiittää heidän tekemäänsä työtä. He tekevät upeaa työtä mielestäni juuri tämän yksikön kohdalla. En ole varma, miksi me olemme sitä mieltä, että ESMA pystyisi tässä parempaan. Olen hiukan huolissani ESMAn roolista siis, koska meillä on erittäin taitavia valvoja, jotka pystyvät tämän tehtävän kyllä tekemään. Yksi kommentti vielä esitteistä ja haluaisin kuulla mielipiteen panelistilta. E, tuntuu olevan kasvavaa konsensusta teidänkin joukossanne siitä, että ehkä esitet esitteen ei tarvitse saada esmalta hyväksyntää. Ja kun minä itse tein lainsäädäntöä e- esitteestä ihan hiljattain, niin kyseessä on astus, josta me keskustelimme varsin pitkän aikaa ja päätimme, että tämän ei pitäisi kuulua ESMAn mandaattiin. Mutta minulle tässä on tärkeää se, että viime viikolla lounastilaisuudessa täällä parlamentissa London Stock Exchange pääjohtaja sanoi, että kaikissa sen listautumisessa viime vuonna ei yksikään yksikö käyttänyt esite mm, toimintalupa, joten miksi tarvitaan ESMA, jos ei olisi rajatylittävää toimintaa esitteiden kohdalla? Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Wolf Klins. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin johdannonomaisesti ensin sanoa, että esittelen sitä kysymykseni. Minusta tuntuu, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, mihin tavoitteisiin tässä pyritään. Valvonnan lähentyminen, vääristymien poistaminen, ja sääntelyerojen hyväksikäyttö. Lisäksi pyrimme kuluttajasuojaan melko tehokkaasti kautta Euroopan unionin. On ehdotettu, että tähän työhön päästäisiin järjestelmän kautta, johon, vesi, johon menisi 10 tai 15 vuotta. Onko meillä 10 tai 15 vuotta aikaa? Tämä ala kehittyy nopeasti, kautta maailman asiassa erityisesti. Ja uuden teknologian takia näemme myös, että markkinoille ehkä tulee sellaisia toimijoita, joista emme vielä tiedä tänä päivänä. Ne voivat tulla markkinoilla hyvin nopeasti, eivätkä ole perinteisen valvontakehyksen alla. Siksi mielestäni ei pitäisi luottaa siihen, että meillä on noin paljon aikaa. Meidän pitäisi mieluummin edetä niin nopeasti kuin voimme. Kysymykset. Pinin johtajalle ensimmäinen kysymys. Valvojien valvojaa. Olisin periaatteessa samaa mieltä. Mutta kysyisin, näettekö riskin siinä, että jos otetaan käyttöön tai noudatetaan komission ehdotusta tässä muodossaan, onko silloin vaarana, että saadaan kielteisiä reaktioita, erityisesti niiltä kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta, kuten Buffinilta, MFLT, jotka ovat hyvin toimivia. Ja saattaisiko käydä jopa niin, että lähdettäisiin heidän puoleltaan ikään kuin sabotoimaan rakentavaa yhteistyötä. Toisaalta meillä on hiljattain ollut Latviassa tapaus, jossa AVLB-pankki meni nurin. Ja kysymykseni kuuluu, miten on mahdollista, että kansallinen toimivaltainen viranomainen Latviassa tai Euroopan valvontaviranomaiset eivät nähneet, mitä oli tapahtumassa ja mitä pitäisi muuttaa, jotta tällainen tapaus ei pääse toistumaan näin nopeasti. Toinen kysymys Finwatchin edustajalle. Tämä liittyy rahoitukseen. On ehdotettu Buffinin johtajan puheella, että sääntely ja valvonta rajoitus pitäisi erottaa toisistaan. Kysymykseni kuuluu, mikä on financial watching vastaus tähän ehdotukseen ja näettekö jotain hyötyä siinä – että rajoitetaan rahoitusosuutta, joka tulee kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Minä kyseenalaistaisin tämän. Minun mielestäni kansallisen toimivaltaisen viranomaisen pitäisi edelleen olla mukana rattomassa Euroopan valvontaviranomaisten toimia. Jos rahoitus jaetaan EUlle 40 prosenttia rajoitettuna ja sitten kaikki muu finanssipalvelualalle, niin näin tässä riskin, että toimia ei valvota riittävän tehokkaasti ja että syntyy turhan suuret kustannukset. Kolmas kysymys, herra de la Rosier. Tällä on jo mainittu pohdinta siitä, oliko hyvä, että on sama johtaja. No, mm Monet kerrat on sanottu, että järjestelmäriski komiteasta ei riittävän selvästi viestitä, mitä tehdään ja miksi siellä käytetään sellaisia algoritmeja malleja, joita kukaan ei oikein tunne, kukaan ei tiedä, mitä ne ovat, eikä yksityiskohtia mitenkään sieltä viestitä. Kysymykseni kuuluu, mitä voitaisiin tehdä? Mitä ehdotatte, että tehtäisiin? Jotta ESRBn järjestelmäriskin komitean panos todella olisi tärkeää nähtäisimme sellaisena. Kiitos. Thank you, Sven Giegold. Kiitoksia Sven Giegold. Well. No, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jotkut komission tekemistä, tekemistä, tekemistä ehdotuksista, joista nyt keskustellaan, tehtiin parlamentin mietinnön perusteella – viime mandaatin aikana teimme tällaisen mietinnön ja minä olin siinä päätekijänä. Siellä oli yksi asia, joka on mainittu vain aika hämärästi tänä aamuna. Eli se, että kun me loimme valvontaviranomaiset, niin annoimme niille melko selkeän, pitkälle menevän tehtävän. Ja nyt kun keskustellaan siitä, että ne ylittäisivät tehtävänsä, niin se on aika hassua. Haluaisin todella yhden esimerkin siitä, miten valvontaviranomaiset olisivat ylittäneet tämän mandaattinsa. Kukaan ei ole pystynyt osoittamaan yhtä ainutta tapausta, ja minä edelleenkin odottelen vastauksia. Ja sitä paitsi, me olemme antaneet tämän laajan mandaatin tehtäväkentän ESOille, mutta kun katsotaan, mitä ESAT, valvontaviranomaiset, ovat tehneet ja mitä toimivaltia ne ovat käyttäneet, niin on tiettyjä alueita, joissa ne ovat tehneet paljon. Jotkut sano, voisivat sanoa, että menivät hyvin yksityiskohtaisesti, porautuivat tehtäviinsä. Jotkut voisivat sanoa, että eivät enää olleet oikeasuhteisiakaan ja voisin jossain määrin olla samaa mieltä. Mutta kun puhutaan säännöistä, niin valvontaviranomaiset ovat tehneet kyllä tehtävänsä riittävän hyvin. Kun kysytään kuluttajilta, ja rahoituspalveluyhtiöiltä, että ovatko ne sitä mieltä, että nyt on saavutettu tasainen pelikenttä Euroopassa, eli onko meillä nyt todellisuudessa samankaltainen valvonnan taso ja toimivatko markkinat tasapuolisesti tarjonta- ja kysyntäpuolella, niin ihmiset vastaavat, että eivät. Olemme vielä aika kaukana pääomamarkkinaunionin tavoitteistamme ja tämä johtuu siitä, että valvontaviranomaiset eivät ole käyttäneet kaikkia toimivaltojaan. En nyt halua tässä käydä äh, läpi kaikkia yksityiskohtia, mutta ehkäpä kaikkein tärkein on unionin oikeuden rikkominen ja se, että on patistettu kohti yhteistä yhtenäistä valvontakulttuuria. Haluaisin kysyä paneelilta, mitä erityisiä toimia te ehdotatte jotta voitaisiin panna piste sille, että tavoitte, toimivaltoja ei noudateta ja sääntöjä ei sovelleta, koska edelleenkin tavalliset kuluttajat käyttävät aivan liikaa niistä tuotteista, joita maksavat. Ja sitten vielä La Rosierille kysymys. Te teitte erittäin tärkeitä ehdotuksia, kun puhu, puhutaan valvontaviranomaisten hallintorakenteesta. Ja itsekin esititte vähän kritiikkiä ESRB, eli Euroopan järjestelmäriskikomitean toiminnasta. Mekin kritisoimme sitä, mutta ei se, vaikka kaikki tähän liittyvät ongelmat ratkaistaisiinkin, niin se ei vielä ratkaise sitä ongelmaa, jonka Klints mainitsi, eli että ei ole selkeää vastuullisten ryhmää on suu, yksi puheenjohtaja ja suuri pöytä, jonka ympärillä on ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä. Entäpä jos järjestelmäriskikomitean sisällä olisi jokin pienempi ryhmä, joka koostuisi makrotalouden vakauden asiantuntijoista, joka olisi tällainen Euroopan taloudellisen vakauden neuvosto, joka tekisi yhteistyötä laajemman jäsenryhmän kanssa, kuten tämänhetkisessä Euroopan järjestelmäriskikomiteassa asianlaita on. Uh, Langen. Kiitoksia, edustaja Langen. Gerne. Niin, kiitos. Pari lyhyttä kysymystä haluaisin täydentää niitä. Edeltävät puhujat ovat viitanneet jo niihin Latvian kriisiin ensinnäkin. Asiantuntijoiden kanta kiinnostaisi. Onko niin, että sekä pankkivalvonta että EKP-neuvosto tilanteessa, jossa voidaan vetää oikeat johtopäätökset ja mitä voidaan muuttaa parampaan suuntaan tulevaisuudessa. Toinen kysymys liittyy mahdollisuuksiin itse ottaa aiheita esiin. Kollega Giggold sanoi että hän tietää vain yhden esimerkin, jossa Euroopan valvontaviranomainen toimii aktiivisesti jo oman alansa ulkopuolella ikään kuin. Minä tiedän että jos katsotaan ne jopa niin siellä on kaikenlaisia asioita, joita jopa on tuottanut ilman, että oli erityisesti tehtävä. Ja Epä sanoi, että yksittäisten ryhmien tarkistuksia oli tehty ja, ja niillä ei ollut enemmistöä takanaan ja niitä noudatettiin. Tämä ei voi olla tehtävä. Joten minusta niin kyllä viran, valvontaviranomaisten mahdollisuuksia itse lähteä toimiin on asia, josta pitää keskustella ja kuulisin asiantuntijoiden kantoja mielelläni. Kiitos. Kiitoksia Brian Hayes. Very briefly. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, kiitän kaikkia puhujia tässä tärkeässä keskustelussa. Minunkin kiinnittää huomiota, mitä Mario Draghi eilen sanoi, kun hän puhui kriisistä. Se ei ollut kyse oikeastaan puhtaasti vain pankkikriisi ja, estos, ja liikaluottojärjestelmässä tai asunto romahdus, vaan kyse oli myös valvonnan virheistä ja puutteista ja epäonnistumista. Nämä kaksoisvaatimusvalvonta toisaalla, sääntely toisaalla, meidän täytyy jatkuvasti tarkastella sitä, että tasapaino on oikein ja meidän pitää toimia suhteellisella tasolla ja aivan erityisesti pitää toimia näissä olosuhteissa, joissa yritämme luoda kapasiteettia pääomamarkkinaunionille, joka olisi merkittävä toiminta, jolla olisi vaikutusta kautta EUn ja tällä, tässä kolkassa maailmaa. Ja sitten otan huomioon tämän kommentin, joka sanottiin Brexistä. Minkälainen hajautuminen, sirpaloituminen voisi johtua Brexitistä, se voisi olla iso stressitekijä koko rahoitusvakaudellemme, eikä meidän pitäisi tätä mitenkään aliarvioida. Ihan lyhyt kommentti sitten. Minä näin kun tein tämän IORP-asiakokonaisuuden, kuinka tärkeä vakuutus- ja eläkeviranomainen oli välittäjänä eri valtioiden kesken mitä tulee sääntelyarbitraasiin. Tässä tarvitaan todellakin valvojaviranomaisia, pyritään varmistamaan, että räätälöitävät markkinat toimivat. Ja meillä on liian monia esimerkkejä siitä, missä nämä markkinat juuri eivät toimi johtuen tällaista yksi, kil, tavallaan sääntelijät kilpailevat keskenään ja tämä on, usein on näin. Miestä myös aliarvioimme merkitystä. Tämä liittyy siihen, mitä Svensa voi, siis tämä yhteinen kulttuuri, valvontakulttuuri. Me aliarvioimme myös sitä merkitystä, että ovat nämä valvojat työstävät eri kysymyksiä, yrittävät löytää parhaimpia käytäntöjä yhdessä, pyrkivät poistamaan väärinkäytöksiä, kun sellaisia näkevät yhtenäismarkkinoilla, yrittävät saada aikaan tällaista yhteistä valvontakulttuuria aikaan. Ja olisin samaa mieltä Werner Langen kanssa. Langenin kanssa olemme nähneet esimerkkejä siitä, että on ylitetty tietty raja, erityisesti silloin kun lainsäädäntöä on ehdotettu ta- tasolla yksi, ja näimme tämän raha markkinarahastojen kohdalla viimeksi, niin kuin korostin, siinä ESMA antoi päätöksen, siitä tuli peruttu osakkeita ja se oli täysin vastaan keskusteluita käytiin täällä parlamentissa ja ajatellen neuvottelut, neuvottelut jotka seura, Voitaisiin nähdä, että tämä näkyy myös esity, Komissio teki tämän ehdotuksensa, niin kuin, niin kuin Case Winball tässä esitti. Siis täällä on yritetty näitä rajoja, esimerkkejä tästä on. Ja ihan hiljainen, hiljattain Hiljattain tästä keskusteltiin juuri täällä parlamentissa näistä eri kysymyksistä. Sitten kysymykseen, niin tämä liittyy resursseihin ja mistä ne tulee. Ymmärtääkseni komission vaikutusarvioi aliarvioi eh, kustannuksia, ei vain ajatellen työvoiman määrää, vaan niiden kykyjään, kun ajatellaan eri tehtäviä. Ja minun näkemykseni, ja miksi olen komissiota tässä asiassa vastaan. Siis onko nyt vakavasti aliarvoittu ihmisten ammattitaitoa tässä valiokunnassa, kun ajatellaan ihmisten määrää, joita tarvitaan ja kuin, mitä heiltä vaaditaan tekemään näitä erityistehtäviä, joista komission ehdotuksessa puhutaan ja jotka heille asetetaan? Thank you. Kiitoksia. Minultakin ihan lyhyt kysymys oikeastaan huomio ja kysymys. Minuakin on motivoinut täällä monet puheenvuorot, erityisesti se, mitä Jacques de la Rosière sanoi siitä, että ehkä on isompikin yhteys hallintopuolen ja tehtäväpuolen välillä tai tehtävän jakopuolella siinä mielessä, että kun otetaan pois tämä single rule book yhteisten sääntöjen osuus, joka on vähemmän ristiriitaista, olen samaa mieltä siitä, mutta otetaan ottaen huomioon erityinen valvontalähentyminen ja myös suora valvonta alueilla, joilla sitä tarvitaan ja joille se soveltuu. Mielestäni avainkysymys on, pystymmekö hallinnon kautta varmistamaan samassa pöydässä istuvien asian omistamisen, koska ei ole kansallisia viranomaisia ja ESMA, vaan ESMA on juuri se foorumi, jossa kansalliset viranomaiset istuvat yhdessä. Ja niin ehkä tässä on tällaista uutta hallintorakennetta, ehkä ei kuitenkaan niin, ettei enää olisi, ei enää olisi tällaista yhteistä asian, asian sitoutumista tai sen omistamista. Ja tämä kaikki muokkaa sitä, miten valvonnan lähentymistä parannetaan, alueella sitä tarvitaan ja missä suoraa valvontaa harjoitetaan. Mitä vähemmän tämä ongelma näkyy ja on tällaista liiallista vastustamista. Ehkä joku viranomainen voi sanoa, että pärjään ihan hyvin tehtävässäni jo näinkin, mitä te oikein minulta vielä haluatte, mutta meillä on tämä ongelma, joka liittyy kokonaiskuvaan markkinoilla. Ei ole kyse vain siitä, että jotkut tekevät tehtävänsä hyvin. Miten he voivat kollektiivisesti välttää tai ainakin vähentää tällaisen epäoikeudenmukaisen toimintakentän. Sitä ei voida kieltää. Emmehän me ole missään täydellisessä maailmassa. Miksi komission pitää muuttaa jotain, vaikka me niin hyvin teimme työtämme? No tämä ei ole ongelma. Te todellakin teette hyvin tehtä, työtänne. Meidän täytyy vain parantaa kykyämme tulla todellakin sisämarkkinoiksi myös pääoman kohdalla, koska pankkiala on erilainen siellä selvemmin on pystytty jaettu tehtävän, on yhteiset säännöt, yhteinen valvontamekanismi, niin, mutta ei, ei omaan oma tapauksensa. Miten? Niin ehkä voisitte olla samaa mieltä siitä, mitä komissio tässä on antanut ymmärtää, että kyky olla tehokas ja samalla täysin ottaa omaksi sidosryhmissä valvontaviranomaiset. Siis viittaan teihin kansallisen viranomaisiin eikä tietenkään saa vesittää liikaa, mitä täytyy tehdä suoran valvonnan ja valvonnan lähentämisen suhteen. Tässä otetaan suhteellisuutta, toissijaisuutta tarvittaessa. Jos ei tarvita valvontaa, niin silloin ei. Ja valvonnan lähentäminen ei liity siihen, että valvottaisiin valvoja, vaan kyse on yhteisestä tavasta saada aikaan johdonmukainen täytäntöönpano koskien EU-lainsäädäntöä sisämarkkinoilla. Tämä oli kysymykseni. Even if you got a lot of, uh... Ja vaikka teillä olisi vielä paljonkin kysymyksiä, niin pyydän, että pitäisitte nyt kiinni kolmen minuutin puheesta tällä viimeisellä vastauskierroksella. Olkaa hyvä. Very much, Chairman, and I will be brief. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin tasosta yksi ja monimutkaisuudesta. Mitä yhteislainsäätäjät voisivat tehdä? Voisivat täsmentää tason kolme tehtäviä, eli puhua konkreettisemmin, ei välttämättä tason yksi yksityiskohdista, vaan siitä, mitä valvontaviranomaisten tulisi tehdä. Tällä tavalla voitaisiin ottaa huomioon myös oikeasuhteisuusperiaate. Toiseksi, miksi näin paljon mutkikkuutta on? No ehkäpä siksi, että tällä hetkellä markkinoilla meillä on kuusi sääntelyn tasoa. Se on aivan liikaa mm, Euroopassa ja myös kansallisella tasolla näitä tasoja on liikaa. Kansallisestikin on edelleen täytäntöönpanolakeja joillain alueilla, suuntaviivoja, joita on säädetty jäsenvaltioiden ministeriöissä ja valvontaviranomaisten perusteella. Ja sitten on näitä omia ää, kysymys- ja vastausluetteloita. Eli tavoittelemme tietenkin aidosti eurooppalaista lainsäädäntöä, joten mielestäni paras keino mennä eteenpäin olisi se, että meillä olisi 10-15 vuoden kuluessa pääomamarkkinalainsäädäntö, joka koskisi kaikkia 27 jäsenvaltiota. Se olisi yksi taso ja sitten siihen liittyisi kaksi muuta tasoa. Se vähentäisi mutkikkuutta. Valvonnan lähentäminen, toinen teema. Se on ihan herkullesmainen tehtävä, ai erittäin suuri. Minulla ei ole mitään vastausta tässä vaiheessa. Voisin kuvitella, että hallinnon muuttaminen voisi toimia. Eli jos johtokunnalle annettaisiin enemmän toimivaltoja tässä suhteessa, niin se voisi nopeuttaa prosesseja Äh, toisi enemmän äh, joustavuutta, olisi helpompi tehdä vertaisarvioita, mutta on myös erittäin tärkeää, että parhaita käytänteitä voitaisiin vaihtaa kansallisten valvontaviranomaisten kesken. Tietysti valvonta, Euroopan valvontaviranomaisten äh, alaisesti. Se auttaisi. Sitten kolmas asia, eli kuluttajasuoja – sehän nähtiin ihan myönteisesti. No, Euroopan kansalaisille tämä saattaa pitää paikka, paikkansa, mutta katsotaan nyt ensin, miten MIFID 2 tulee toimimaan. On myös muistettava se, että kuluttajan suoja ei taata ainoastaan hallintolain, vaan myös ö, muin lain. Eli täytyy katsoa, mikä on tilanne Euroopassa. Kuluttaja saattaa kysyä, onko hänellä oikeus vahingonkorvauksiin. Se on aina kaikkein tärkein kysymys ja välttämättä neuvoa ei aina ole annettu asianmukaisesti. Yhteislainsäätäjien tulisi tehdä enemmän harmonisoinnin parantamiseksi. Sitten mandaatin ylittäminen. No tämä on kyllä vaikea kysymys. Eli onko, ovatko valvontaviranomaiset menneet liian pitkälle, tehneet enemmän kuin heidän mandaattinsa edellyttää? No oikeusprofessorina sanoisin, että aika harvassa tapauksessa tähän kysymykseen voitaisiin vastata myönteisesti. Mutta voisin kyllä hyvin kuvitella, ettei sen enempää komissio kuin parlamenttikaan olisi tyytyväinen syventymään tähän Kyllä tämä on sellainen asia, josta tuomioistuinten tulisi tehdä päätös. Tässä tuli melkein kolme minuuttia täyteen. Kiitos. Yes, thank you. Kiitoksia edustaja Albella. Eh, Ehkä tällainen vähän filosofempi periaatteellinen puheenvuoro minulta. Mm, näiden elinten alusta lähtien on pyritty saada aikaan yhteyttä yhteinen valvoja. Tämä ajatushan mainittiin kuuluisassa viiden puheenjohtajan raportissa muutama vuosi sitten. Ja sitten meillä on tällainen käsite, joka perustuu vain yhteistyörakenteeseen. Esimerkiksi ihmiset, jotka haluavat suunnitella, haluavat keskustella organisatorista kysymyksistä. Mielestäni meidän pitäisi löytää tällainen kultainen keskitie. Meidän pitäisi yrittää edistyä kohti todella integroitunutta valvontaa ja tätä varten tarvitsemme ESMA. Minä nyt puhun tästä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta, koska minulla pääomarkkinat ovat tärkeä kysymys. Meidän pitäisi pystyä edistymään ESMAn kohdalla – on kyseessä muu, jotakin muuta kuin taho, joka kokoaa yhteen kansalliset viranomaiset. Esmallahan on todellisia valtuuksia koordinoida, edistää valvontaa, lähentymistä, jopa suunnata toimintaa kansallisten vastuuviranomaisten kohdalla luonnollisesti aina noudattaen tai kunnioittaen sitä, että suurin osa päivittäistä työstä ja valvonnasta kuuluu juuri kansalliselle taholle. Me selvästi puollamme rohkeaa ESMAa, joka on todella tärkeä kappale yhtenäistä integroitunutta valvontaa sen todellisessa mielessä. Ja erittäin tärkeä puoli asiassa eh, puoli silloin, kun ajatellaan pääomamarkkinaunionia. Kiitos, Anne-Philippe. Äh, Concernant le financement... Mitä tulee valvontaviranomaisten rahoittamiseen, me emme vastusta sitä, että ala maksaa valvonnasta oman osansa. Näin tapahtuu monilla muillakin alueilla ja tällä alueella on jo vaadittu jo paljon rahoitusta veronmaksajilta. Siksi on ihan oikein, että nämä valvotut osallistuvat valvonnan kustannuksiin. Mitä sitten tulee kuluttajain suojaan? On tietenkin paljonkin sanottavaa tästä. On yhä enemmän sääntöjä kuluttajan suojasta rahoituspalvelujen kohdalla. Niitä on hyväksytty Euroopan tasollakin. Ikävä kyllä, niiden täytäntöönpano paikan päällä vaihtelee valtavasti maasta toiseen Miten siis voidaan puhua yhtenäismarkkinoista, sisämarkkinoista kaiken aikaa ilman, että ollaan yhtään huolissaan siitä, missä määrin oikeudet toteutuvat todellisuudessa kentällä? Haluaisin muistuttaa siitä, että joka vuosi komissio julkaisee tällaisen Consumer Scoreboardin tulostaulun, jossa luokitellaan eri palveluita, tuotteita, joita äh, eri kriteerein kuluttajat ostavat, ja rahoituspalvelut joka vuosi saavat huonoimman luokituksen. Vuosi vuoden jälkeen on näin. Sitten kuluttajan suoja-ongelma ei ole pelkästään, kyllä sitä korjataan tilanteella, vaikka sekin on hyvin tärkeä, on kyllä vahinko, että ei kaikissa jäsenvaltioissa ole mahdollisuus tehdä joukkokanteita. Olisi parempi toivia ennaltaehkäisevällä tavalla. Liian usein kuluttajat, enkä nyt puhu vain kuluttajista, vaan myös käyttäjistä, ammattikäyttäjistä, Siis heidän edessään on yhä useammin tuotteita, jotka ovat aivan liian monimutkaisia, jotka eivät vastaa heidän tarpeitaan ja, kau- ja kaupan on varsin aggressiivista. Valtaviranomaisten tehtävä kuluttajan suoja asiassa on selkeä, se on selkeä mandaatti, se kuuluu heidän toimivaltuuteensa ja tehtävänsä kolme valvontaviranomaista sanoo, että toimivaltuudet, jotka he, niille on annettu erityisesti liikkeelle laskun koodalla, varoituksissa tai jopa miten jotkut tuotteet pitäisi kieltää, että nämä säännöt eivät olisi selkeitä. Tämän takia he eivät juurikaan ole niitä käyttänyt. He sanovat, että jos näin on, niin silloin tietenkin pitää uudelleen äh, kirjata niiden, heidän tehtävänantonsa. Mutta tarvitaan siis selkeä, täsmällinen mandaatti säännöissä niin, että ei enää ole mahdollista sanoa, että vir- valvontaviranomaisilla ei tässä omaa roolia. Siksi me puolammekin erityistä budjettia, joka liittyy kuluttajan suojaan ja miten valvontaviranomaiset toimivat. Muutoin mikään ei tule muuttumaan. Eikä voida ajatella niin, että kuluttajat käyttöt olisivat tämän sääntelyn valvonnan, valvontasääntelyn köyhiä sukulaisia pelkästään. Ja sitten yksi asia, josta ei ole ollenkaan puhunut, mainitsen sen vain alkuperäkysymyksen yhteydessä pitää ottaa huomioon kestävä rahoitus myös rahoitusvalvonnassa. Kiitos. Si- Kiitoksia. Sitten Felix Hufelt. Yes, thanks. Let, let... Niin, kiitos. Pari seikkaa. Uskon, että näitä kysymyksiä esitettiin minun suuntaani. Kysyttiin Case suulla olenko esittänyt, että lainsäätäjien pitäisi esittää ykköstasolle enemmän yksityiskohtia. Lainsäätäjien tehtävä on toki, kuten hyvin ymmärrätte, tehdä poliittisia kompromisseja. Minä pyrin selvittämään vain sitä, miksi on välttämätöntä saada tasoilla kaksi ja kolme selkeämpää, kattavampaa lainsäädäntöä juuri siksi, että nämä tasot ovat keskenään niin erilaisia. Tämä oli siis se, mitä ajoin. En halunnut suhtautua naivisti ykköstason lainsäädäntöön, aivan päinvastoin. Mitä enemmän hoidan tällaisia sääntelytehtäviä, sitä enemmän puolan periaatepohjaista eikä sääntöpohjaista, mutta se on niin oikeastaan ihan eri keskustelu. vaan poistaa tämän väärinkäsityksen. Edustaja Klintz toiseksi. E, edustaja esitti hauskan kysymyksen siitä, olisiko niin, että kansallinen toimivaltainen viranomainen voisi sabotoida lainsäädäntöä, jos vaikuttaisi siltä, että tietyt tehtävät siirretään se valvontaviranomaiselle. Me olemme viranomaistaso, emme lähde mitään sabotoimaan. Olemme hyviä kansalaisia, hyviä EU-jäseniä, joten Tuo ei varmaankaan ole nyt varsinaisesti pointti tässä yhteydessä. Kun ajatellaan pankkiunionia, me olemme integroitunut osa tätä kehitystä ja pyrimme tekemään tästä menestyksen. Mutta kuten puheenvuorossani sanoin, mielestäni on eri asia avoimesti keskustella siitä, mikä on meistä hyvää eurooppalaista politiikkaa – Meillä ei ole siis mitään sabotaasia suunnitelmia. Missä mielessä? Useat parlamentin jäsenet kysyivät tästä Latvian pankista, LBstä. Ja koska olin tuossa päätöksentekorakenteessa mukana, niin en voi kommentoida yksityiskohtia, kun se on kiellettyä, mutta periaatteessa tilanne on sellainen, että – Yhdysvaltain viranomainen on esittänyt huolia rahanpesutapauksista liittyen tuohon erityiseen pankkiin. Ja tämä johti kuulemiskauteen 60 päivää. Tämä julkaistiin tietenkin. Ja tämä oli riittävän hyvä osoitti, miten hankala pankkitilanne on. Tämä johti siihen, että – likviditeettitilanne pankissa romahti 72 tunnissa, 34 päivässä ihan enimmillään. Ja tämä vei pankin maksukyvyttömyyden kuilun partaalle ja meillä sitten valvojat lähtivät melko drastisiin keinoihin, moratorion mukaan lukien. Ja sitten lopulta julkilausuma, jonka mukaan pankki on kaatumaisillaan. Viime viikkoina on keskusteltu näistä asioista hyvin yksityiskohtaisesti, mutta itse asia tässä on se, että kansalliseen toimivaltaan kuuluu rahanpesun vastaiset toimet, joten pankkivalvojalla, Pella ei ole mitään mahdollisuutta tehdä tässä mitään rahanpesun vastaisten toimien osalta. Se lähetti tämän liikkeelle. Likviditeettiongelma, toisin kuin pääomaongelmat, voivat ihan tunneissa muuttua aidoiksi suuriksi ongelmiksi. Eli jos haluatte takuita sille, että näin ei voisi tulevaisuudessa käydä, niin mitään tällaisia takeita ei ole olemassa. Näin voisi käydä ihan koska tahansa uudestaan, ihan koska tahansa. Valvojien tehtävä on sitten pystyä hallinnoimaan vaikutuksia. Jos kaikki uskomme, että rahanpesun vastaiset tuimet tai sääntely tässä yhteydessähän on eurooppalaista, kuten hyvin tiedätte, tai ainakin eurooppalaista, ehkä jopa globaalia, mutta valvonta on ihan sirkasti kansallisella tasolla, jos tätä muutettaisiin, niin silloin pitäisi käydä poliittista keskustelua, jota omassa niin en pysty muuttamaan, mutta se olisi laajaa poliittista keskustelua, jos sellaista ei käydä. Ollaan riippuvaisia kansallisesta viranomaisesta, latvialaisesta tässä yhteydessä rahanpesukysymyksessä. Tämän verran Latvian pankista ja sitten pari lyhyttä lisävastausta. Yhteinen valvojen kulttuuri on mainittu monet kerrat. Kyllä, se on todella yksi keskeisistä näistä eduista, joita Euroopan valvontaviranomaisiin liittyy. Henkilökohtaisesta kokemuksesta voin todeta, että se, miten valvontaviranomaiset toimivat keskenään kautta Euroopan unionin on aivan erilaista nyt verrattuna tilanteeseen 10 tai 15 vuotta sitten tai aikaisemmin. Eli tämä jatkuva yhteys jatkuva kokousten virta luo tällaista kulttuuria. Ja sitten yksi asia, jonka professori Veil mainitsi aikaisemmin, se ei koske ainoastaan kuluttajaa, suojakysymyksiä, vaan kaikkea. Olisi virhe lähteä pakottamaan tasavertaisia toimintamahdollisuuksia kautta Euroopan unionin ainoastaan finanssivalvonnan linssien läpi tähän liittyy tärkeitä muitakin lainsäädännön aloja, joita ei ole selvitetty. Siviilioikeus, se miten tuomioistuin käsittelyyn pääsee, maksutukkuvyttömyyskysymykset ja niin edelleen. Ja sitten, että aliarvioidaan niitä resursseja, joita tarvittaisiin, jos kaikki todella toteutuisi, kuten komissio on nyt ehdottanut. Henkilökohtainen vastaukseni olisi se, että noin nämä e- ehdotetut resurssit, noin 200, tämä ei riitä mitenkään. Sanon tämän kokemukseni pohjalta pankkivalvontakysymyksessä kaksi, kolme, ehkä nelinkertainen summa, jos sitä ei valvontaviranomaisille Euroopan tasolla anneta, niin sitten käännyttäisiin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten puoleen ja sieltäkään sitä ei löytyisi. Kiitos. On anti-money laundering. vastaista toiminnasta täytyy ottaa huomioon, että kansallisella kanta oli, että kun direktiivin avulla yritettiin ottaa lainsäädäntöön joitakin elementtejä edes hiukan tällaista valvonnan lähentymisen osia, niin sotaa tuntui syntyvän neuvostossa jo tästäkin. Kolmikantaneuvostossa muistan tämän kyllä oikein hyvin. Sitten Jacques de la Rosière. <clears throat> kyllä lyhyesti vain. Kello käy. Case Winburnille. Otitte mielestäni hyvän kysymyksen esiin arvopyörikeskusten valvonnasta. Minä en ole asiantuntija tässä asiassa, mutta mielestäni meidän pitäisi yrittää määritellä, ovatko nämä arvopaperikeskukset yhtä merkittävän järjestelmän kannalta, jos näin voidaan sanoa, kuin keskusvastapuolet. Joten tämä on nyt tällainen avoimeksi jäävä kysymys. Sitten toiseksi herra Giegold ja edustaja Klinz puhuivat järjestelmäriskikomiteasta. Mielestäni jos voitaisiin luoda enemmän tällaista kuulumisen tunnetta, vastuun tunnetta ehkä pienemmässä ryhmässä kuin se, mikä meillä nyt on, olisi positiivista. Pitäisikö meidän erottaa tämä täysin EKPstä, järjestelmäriskikomitea? Se voi olla vaikeaa tässä vaiheessa, koska eri käytäntöjä on kehittynyt jo vuosien aikana. Mielestäni olisi hyvä asia, että olisi ryhmä henkilöitä, jotka olisivat vastuussa siitä, mitä he sanovat ja mitä he ehdottavat. Mikä minua häiritsee tämänhetkisessä rakennelmassa on se, että elämme hyvin monimutkaisessa ja aika vaarallisessa kansainvälisessä järjestelmässä, enkä ole niin kovinkaan varma, siitä, että Euroopan järjestelmäriskikomitea, joka täysin liittyy yksiin pää, yhteen päätoimijoista tässä kansainvälisessä mm, kontekstissa, että sillä olisi se tarvittava riippumattomuus ja auktoriteetti toimia näin. Mikä tahansa, mikä kulkee sellaiseen suuntaan, mihin te molemmat epäsuoraan tai suoraan, suoraankin viittasitte, olisi uskoakseni hyvä asia tehdä. Ei tässä ole mistään pienestä säätämistä yksi jäsen lisää tai yksi vähemmän, vaan mitä me haluamme. Minun näkemykseni on, että me haluamme kapteenin laivalle ja tämän kapteenin pitää olla vastuussa huomioista, joita hän esittää erilaisista vaaroista, vaaratilanteista ja mahdollisista häiriön syistä. Tämäkin on tällainen avoin kysymys. Sitten vähän tarkemmin vielä vastaisin herra Giegoldille. Hän sanoi, että te puhutte siitä, että valvontaa ei todella täytäntöön panna harmonisoidulla tavalla. Mitä te sitten ehdotatte? Ja mielestäni on, on ihan oikeinkin näin sanoa, koska jos me vain sanomme, että on hyvin tärkeää, että on yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja olla vahva sääntelyn lähentämisen kohdalla, niin ei silloin oikeastaan mitään vielä tehdä. Joten minä nyt uskaltaudun sanomaan, minulla on muutama ehdotus tässä. Ensimmäinen ehdotukseni, että käytettäisiin välitystoimintaa arbitraatiota silloin, kun on lähes ilmeinen tapaus siitä, että ei ole täytäntöön pantu Euroopan lainsäädäntöä. Kun tällainen tapaus on käsissä, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että välitystoiminta ei ole vain mahdollisuus, jota voidaan käyttää, vaan se on asia, joka tapahtuu. Ja kyseessä oleva valvontaviranomainen sen toteuttaa. Sanoisin jopa, että valvontaviranomaisella pitäisi olla oikeus al- aloittaa tai a- niin aloittaa tällainen välitysprosessi, koska tätä kautta tämä kyseinen valvontaviranomainen saa enemmän vastuuntuntoa, kun on tapahtunut tällaisia lainsäädännön rikkomuksia. Sitten toiseksi, jos huolimatta tästä arbitraatiosta tai tästä välittämistoiminnasta, mehän tiedämme, että se ei suoraan ole täytäntöön pantavissa tällainen toiminta, jos huolimatta tällaista lainsäädäntöön liittyvästä arbitraatiosta tai välityksestä ja siltikin, siltikään ei sääntöjä laissa noudateta. Silloin Esmalla olisi velvollisuus tai muillakin valvontaviranomaisilla sanon nyt Esman, koska tämä oli vähän tällainen freudilainen äh, lipsahdus. Mutta siis valvontaviranomaisille valvontaviranomaisen tehtävä olisi pyytää, että tuomioistuin ohjeistaa tässä asiassa tietyssä aikataulussa, tietyissä aikarajoissa myös. Tässä muutama pikku ehdotus herra Giegoldille. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt haluaisin vielä pyytää yhteisesittelyitä ihan antamaan tiivin loppupuheenvuoron, koska tämähän ei ole vielä tämän keskustelun loppu. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Vielä sydämestä kiitokset kaikille panelin osallistujille. Minä olen kuullut myönteisiä kommentteja tänä aamupäivänä, mutta ennen kaikkea jopa kattavasti on kritisoitu komission ehdotuksia. Toisaalta jaan kriittisen kannan komission esittämään asiakirjan. Toisaalta ymmärrän itsekin, miten paljon työtä arvon kollega Beresille ja minulle ja tietenkin varjoesittelijöillä edelleen on luvassa kun työstetään tätä ehdotusta. Ihan lyhyesti johtopäätökseni. Tämä ei ole mikään lopullinen kantani, mutta suhteellisuus ei liity lainsäädäntöön ainoastaan ykköstasolla, vaan tasoilla kaksi ja kolme myös. Myös valvontaviranomaiset tarvitsevat enemmän suhteellisuus tietoja omalle hallinnolliselle työlleen. Esimerkiksi tänään ehdotettiin että suhteellisuusperiaate kirjattaisiin myös valvontaviranomaisten asetuksiin. Tähän pitäisi kiinnittää tulevaisuudessa varmasti huomiota. Lisäksi on selvää, että voimakkaammin pitäisi työstää valvonnan ja sääntelyn erottamista. Kaikki ne vaikutuksinen, joita tällä jaolla on esimerkiksi näiden viranomaisten toiminnan rahoittamiseen – Kolmanneksi ESMAN suora toimivalta tunnutaan näkevän melko kriittisesti. Keskusvastapuolivalvonta ja sitten EMIR kaksi asiat, eli tuntuisi, että tässä ollaan melko varovaisella linjalla, kun puhutaan ESMAn suoran toimivallan lisäämisestä. Ja mitkä nopeat ratkaisut eivät tässä varmaankaan ole paikalla, vaan enemmän pragmaattinen lähestymistapa oli vallan, kun ajatellaan kansallisten toiminta toimivaltaisten viranomaisten nykytehtäviä tulevaa työtä ja sitten kolmansista valtioista. Varmasti tässäkin on vielä työtä tehtävänä. Olen vakuuttunut siitä, että mietinnössämme on ajettava konkreettisesti Euroopan valvontaviranomaisten asema. Ja sitten hallintomallikritiikki. Komission ehdotukseen esitettiin selkeitä kantoja nyt. Itse ymmärsin, että nyt pitäisi saada parempaa tehoa aikaiseksi sopeuttaen vain kevyesti nykymallia. Ja myös sidosryhmäryhmittelyä yhtymän kokoonpano on kysymys, joka tulee meillä työssä esiin. Sitten pidin hyvin kiinnostavana Jacques de la Rosierin kantoja siirtää järjestelmäriskikomitea vähän kauemmaksi, etänyttää sitä vähän ekopäästä. Tämä varmaan tulee myöhemmin myös esiin. Joka tapauksessa – Monet kommentit ja suositukset, joita olemme kuulleet tänään, ovat sellaisia, että me vielä sulattelemme niitä. Niistä on varmasti apua, kun me lähdemme kirjoittamaan mietintöluonnoksia. Joten sydämestä kiitokset vielä teille kaikille. Thank you. Kiitokset, Pervans Peres. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kutsuvieraitamme ei vain siksi, että minä olen ähm, toinen esittelijä, että käytän tämän puheenvuoron, vaan me olemme erittäin tyytyväisiä, ja minä olen erittäin tyytyväinen kutsuvieraidemme puheiden laadukkuuteen. Meni oikein hyvin ja haluan kiittää teitä. Te kerroitte meille tärkeitä asioita aiheesta, joka on erittäin hankala tässä on erilaisia ristiriitakysymyksiä. Ensinnäkin, eh, siis ehdotushan eh, liittyy eh, paitsi hallintoon, myös valvontaan, ja te olette kaikki kantaneet oman kortenne tämän keskustelun kekon, joka varmasti auttaa meitä tekemään konkreettisia ehdotuksia. Lähtisin siitä, että kaikkein tärkeintä tässä on aika, ja olen samaa mieltä Wolf Klintzin kanssa, joka on liberaaliryhmän varjoesittelijä. ESAn e valvontaviranomaisen arviointihan tulisi saada valmiiksi mandaattimme loppuun mennessä, eikä pidä myöskään ajatella, että tämä tarkastelu tehdään ihan hutaisten nopeasti ja seuraavaksi sitten työtä aletaan, tehdä uudestaan. Meidän täytyy katsoa vähän eteenpäin. Mm, ja saada aikaan laadukasta lainsäädäntöä. Toiseksi ymmärrän, että kun puhutaan Euroopan järjestelmäriskikomiteasta, niin komissio on ö, lähestynyt monia elementtejä aika kevyesti, tehnyt aika kevyitä muutoksia. Ja ehkäpä tässä kohtaa Äh, esimerkiksi viranomaisten äh, kompetenssit äh, tulevat esiin, niistä herää kysymyksiä. Kun mietintöä laadittiin, niin mehän olimme erittäin innostuneita tästä makrovalvonnasta, ja se on kiintoisa asia ja tärkeäkin. Mutta nyt ollaan tiellä, äh, nyt ollaan lähdetty tälle tielle ja nyt täällä, täällä puhutaan vastaavasta viranomaisesta kuin millainen USAssa on. Täytyy pohtia, millaiseksi tämä äh, viranomainen äh, kehkeytyy, erityisesti kun otetaan huomioon, että olemme menossa kohti pääomamarkkinaunionia. Swinburne viittasi siihen, että siihen, mitkä laitokset ovat järjestelmällisesti merkittäviä. Ehkä meidän täytyy tähän asiaan vielä puuttua vähän asiantuntevammin. Tätä ehdotusta todellakin ansaitsee pohtia tarkemmin. Kuulin täällä myös useita mm, hyviä puheenvuoroja, jotka liittyvät Euroopan valvontaviranomaisten rooliin ja sen nivoutumiseen oikeus järjestelmäämme ja <clears throat> siihen liittyviin kustannuksiin. Ja kun puhutaan rahoitusmarkkinoista, niin olisiko oltava mahdollisuus sellaisenkin oikeussuojakeinon, että oikeuteen voitaisiin mennä lopulta. Eihän se sitä usein tapahtuisi, mutta ehkäpä joskus. Ja sitten kolme viimeistä kohtaa. Ensimmäinen on se, että siis tämän ehdotuksen komission ehdotuksen elementtiä, joka liittyy roolien eriyttämiseen ja kolmen viraston toiminnan niveltämiseen. Se on tärkeä kysymys. Toiseksi kuluttajien oikeuksiin liittyvä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Tietenkin äh, Euroopan parlamentti äh, yrittää viedä jatkuvasti näitä asioita eteenpäin. Ja sitten hallinto. Tässähän ei ole tietenkään kyse ei, sanonko hallinta, tarkoitin konvergenssia, en guvernanssia. Eli lähentyminen. Eli ää, vertaisarviointi on tietenkin yksi vaihtoehto, mutta parlamentti teki myös ehdotuksen vuonna 2014 performanssiindikaattoreista ja tulostaulusta. Ja tässä kohtaa on saatu edistystä aikaan ja se on myös yksi meidän painopisteistämme. Se on yksi tärkeä parlamentin kontribuutio. Kiitoksia kaikille. Thank you. Kiitoksia. mielestäni tämä on ollut yksi parhaimmista kuulemisistamme. Erittäin hyödyllistä haluan kiittää kunnianarvoisia vieraitemme, vieraitamme Vail, Albella, Fili, Hufeld, La Rosier, de la Rosier, kiitän, kiitän teitä arvokkaasta panoksestanne tänään. Ja aikataulu, kuten te tiedätte, on suuntaantava, mutta on kuitenkin olemassa. Lausuntoluonnos 18.19. kesäkuuta, 9. kesä, heinäkuuta tarkistukset sitten tästä äänestetään syyskuussa Ekonissa, joten trilogit voisivat alkaa aikaisintaan lokakuussa jotta asia voidaan viedä sitten loppuun ennen tämän kauden loppua, vaalikauden loppua, ja meidän pitäisi mielestäni ehdottomasti pitää kiinni tästä aikataulusta ja olla hukkaamatta tätä tilaisuutta nyt mikä sitten onkaan tämä lopputulos ja minkälaisia artikloja ja pykäliä saadaan laadittua. Kiitos. Sitten eteenpäin Teidän täytyy pysyä täällä paikalla, että itse esittelijänä. Pyritään voittamaan tässä aikaa. Esittelen tämän seuraavan aiheemme, joka oikeastaan liittyy juuri tähän aikaisempaan valvontaviranomaisten uudelle tarkastelulle. Se piti, olisi pitänyt tehdä loppuun jo aikaisemmin, koska se liittyy Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijaintiin. Sorry, I need you, I need I gave a bit more time to the hearing, but... Annoin nyt hiukan enemmän, enemmän aikaa tähän kuulemiseen, mutta nyt täytyy olla ripeä. Meillä on vielä äänestykset ja pari asiakin kesken. Kiitän vielä kerran äskeisiä puhujamme. Kuten te tiedätte, Yksi asioista, johon pitää tarttua, on juuri tämä pankkiviranomaisen sijainti. Tehän tiedätte, neuvoston puolella on ollut menettelytapaa, joka johti jo tulokseen tasa-äänestyksen jälkeen, mutta sitten on tällainen sieltäkysymys, ja ymmärtääkseni esittelijän kanta on sama kuin neuvoston lopputuloksessa, mutta tähän liittyy kuitenkin tällainen prosessikysymys ja toimielinkysymys, ja niin kuin esittäjät yleensäkin tekevät, niin parlamentti toteaa vain, että yhteispäätösmenettely on yhteispäätösmenettelyä, siis menettelyä, jonka mukaisesti kaksi lainsäädäntöelintä yhdessä päättää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat itsenäisiä suvereineja tahoja ja kaikki muu on tälle alisteista, koska Euroopan parlamentti on päätösvaltainen tavallaan tämä suvereni. On hyvä, että tässä mielessä parlamentti ehdottaa samanlaista tulosta kuin neuvostokin teki, mutta mielestäni pitää myös tässä selventää, että parlamentti tekee tämän päätöksen itsenäisesti, eikä juristi sitä sidota minkään prosessin kautta, joka todellakaan ei tässä muuten ollut mitenkään täydellinen, kun tätä prosessia arvioi. Henkilökohtaisesti jaan myös tämän vakavan arvostelun, jota on esitetty, tai kritiikin, jota on esitetty koko prosessista. Mutta nyt puhuin tarpeeksi. Nyt on aika. Esittelijöille Burkhardt, olet ensimmäinen. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Esittelitte jo tämän asian, että mietintöluonnoksen kautta osoitamme tiukkaa kritiikkiä siihen, miten neuvosto ja komissio tekevät tässä päätöksiä. Euroopan pankin viranomaisen osalta meillä on tasavertainen mahdollisuus tulla kuulluksi neuvoston kanssa yhteispäätösmenettelyn kautta. Päätös vuonna 2010 oli sellainen ajopa ESMA ja EBA komission ja parlamentti tekivät toimielinten välisen sopimuksen ja osana toimielinten välisiä neuvotteluita näistä sovittiin kolmikantaneuvotteluissa. Siksi vaadimme neuvostolta lisätietoa siitä, miten neuvosto on päätöksensä tehnyt ja miten on painotettu niitä kriteereitä, joita neuvosto on päättänyt. Yhteinen lausuma hajautetuista viranomaisista vuonna 2012 ei ole mikään asetus, eikä se voi mitenkään pyyhkiä pöydältä – tällaista yhteistä tekstiä. Se, että tässä on jätetty parlamentti syrjäänelle oikein, siksi yhteinen julkilausuma on otettava uudelleen käsittelyyn, jotta pääsemme siihen, mitä tarvitsemme. Avoin, selkeä järjestelmä ja se, että parlamentti otetaan ajoissa yhteislainsäätäjänä huomioon ja että yhdessä muotoillaan kriteerit ja painotetaan niitä kriteereitä, jotka liittyvät toimipaikan valintaan. Lisäksi ihan hyvistä syistä on kolme erillistä valvontaviranomaista. Ja on ymmärrettävä, että tarvitaan omat rakenteet näissä. Tämä nähdään myös kansainvälisellä tasolla. Pankkiala on eroteltu arvopaperialasta ja vakuutusalasta. Tämän vahvistuu myös sitä kautta, että EBA, ESMA ja ei jopa seitsemän vuoden ajan ovat toimineet erillisestä toimivalta rahoitus kaikki voidaan hoitaa edelleen erillisenä ihan riippumatta siitä, miten maantieteellisesti lähekkäin nämä toimivat tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you, Pervas Perez. Kiitos, Pervans Perez. Um, dans le même esprit que... Samassa hengessä kuin puhut niin parlamentissa olemme täällä hankalassa tilanteessa Tämä kuitenkin muistuttaa hiukan siitä, mitä tapahtui viimeisessä neuvottelussa monivuotisesta rahoituskehyksestä. En tiedä muistatteko, mutta oli kyseessä Euroopan neuvosto ja siellä käsiteltiin välitystoimintaa ja se liittyy yhteislais, riippuvain yhteislainsäädännöstä. Ja itse asiassa neuvosto on tämä toistuva huono tapa ajatella niin, että mitä tulee tähän neuvoston kokoonpanoon. He voivat siellä keskenään päättää ja kertoa lainsäätäjälle, mitä sen pitää tehdä. Ja se ei oikein toimii. Ei ole mitään syytäkään tällaisella, koska jos näin toimitaan tässä, niin kaikissa muissakin asioissa voidaan toimia tällä tavalla. Nyt kuitenkin on useitakin ongelmia, jotka pitää pitää mielessä. Ensimmäinen Nimittäin yhteisesitet eivät kiistä tehtyä päätöstä itse asiasta. Se, siis emme ole samassa tilanteessa kuin jonkun muun viraston kohdalla, johon Brexit vaikuttaa. Me vain haluamme, että toimitaan asianmukaisissa olosuhteissa, mikä tarkoittaa sitä, että olemme täysin päättäväisiä sen suhteen, että pankkiviranomainen voi asettautua Pariisiin hyvissä ajoin ennen kuin varsinainen Brexit toteutuu siis maaliskuussa 2019. Mutta me haluamme, että tässä noudatetaan Euroopan parlamentin toimivaltuuksia. Haluamme siis takea tästä mukaan lukien. Ja tämä on se tärkeä viesti, joka tässä nyt pitää antaa tänään neuvostolle pitää pyytää, että uudelleen avataan neuvottelut yhteisestä lausunnosta, joka ilmeisestikin on innoittanut tässä neuvoston toim- neuvostoa toimintaan, mutta ei ole kuitenkaan johtanut oikean metodologian käyttöön. Sitten vielä yksi seikka, joka tuli esille yhteisesittelijöiltä ja jota kannattaa tässä myös korostaa. Kysymys virastojen erityispiirteistä. Ne pitää tunnustaa, mutta tätä kautta ei pidä kieltää yhteisen julkilausunnan hengessä ja asioiden pohjalta, josta vielä neuvotellaan, siis synergiaa ei pidä estää silloin, kun siitä on hyötyä toiminnalle ja eri palveluilla, koska voidaan nähdä, kun katsotaan asioita objektiivisesti, jos on useita eri virastoja EU-ssa samassa kaupungissa, niin voidaan kyllä kuvitella, että sitten tarvitaan tällaista synergiaa äh, tavallaan logistisessa mielessä. Sitten panen merkille lausunnon, joka hyväksyttiin eilen AFKO-valiokunnassa ja siellä on joukko ehdotuksia, joita voisimme, joihin olisi hyvä meidänkin tarttua pitää mielessä se, että teksti, joka nyt on neuvottelupöydästä, pitää hiukan siistiä paikoin, koska siellä on ehkä joitakin kohtia, joihin emme ole pystyneet reagoimaan tarpeeksi valppaasti. Kiitos. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kun vastataan ja kommentoidaan tätä puhun nyt näistä muista virastoista, neuvosto totesi, että tässä väärin asia annettiin neuvoston käsittelyyn, koska se ei ollut neuvoston päätös, vaan tämä oli puhtaasti yksityinen sopimus jäsenval- kyseisen jäsenvaltion kohdalla. Ja neuvoston ulkopuolella siis juristi puhuen näin tämä on. Jäsenvaltiot olivat sopineet siitä, että äänestäisivät jostakin trilogissa, mutta se, millä merkitystä, on juridinen menettelytapa. Muu ei ole olemassakaan laillisessa mielessä. Mielestäni esittelyt ovat ihan oikeassa, kun tästä muistuttavat sitten Kay Swinburne. Thank you, and, and these are... Kiitoksia. Nämä eivät ole, ole omia näkemyksiä, vaan varjoesittelijän Dalunasin näkemyksiä. Dalunas on yhtä mieltä komission ehdotuksen kanssa ja on taipuvainen olemaan yhtä mieltä tarkistuksen 1 ja 2 kanssa. Hän arvostaa tarkistuksen 4 tarkoitusta. Sen versio on syytä sisällyttää EBA-asetukseen. Mitä tulee tarkistukseen kolme, joka koskee menettelytapaa, Lunes on samaa mieltä siitä, että että Euroopan virasto, eurooppalaisen viraston sijoituspaikka täytyy päättää avoimella tavalla ja erityisesti, jos lopputuloksesta arvotaan, niin se ei ole hyvä asia. Eli hän on yhtä mieltä tästä tarkistuksesta ja siihen liittyvästä johdantoosan kappaleesta. Mr. Klintz. Kiitoksia, en näe. Edustaja Klintsiä, hän on poistunut. Edustaja Papadimulis. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää edustajia Valts ja Peres tästä luonnoksesta, jonka saimme. Ja kuten esittelijätkin ovat tehneet, haluaisin puhua siitä, miten neuvosto on tehnyt yksin nämä päätökset, vaikka parlamentin pitäisi päästä vaikuttamaan siihen, miten työstetään kriteerit ja päätökset toimipaikasta. Euroopan parlamentti on yhteislainsäätäjä, siksi sen pitäisi olla mukana tässä päätöksenteossa. Tällainen päätöksentekomenettely ei ole hyväksyttävä. Tämä ei liity tietenkään mitenkään siihen, että Pariisi on valittu, mutta meidän pitää kyllä reagoida ja vastata ja puhua siitä, minkälaiset juridiset perustelut tälle on ja minkälaista avoimuutta, kun ajatellaan parlamentin kanta yhteislainsäätäjänä. Ryhmäni niin vastustaa kovasti sitä tapaa, jolla pankkiviranomainen toimii ja vähän muutenkin suhtaudumme kriittisesti finanssin valvontaan, mutta meidän pitäisi varmasti kaikkien yhtenäisesti kuitenkin puolustaa parlamentin roolia yhteislainsäätäjänä. niin, että nyt käsittelemme tätä kysymystä ja huolehdimme siitä, että saadaan kunnolliset keskustelut aikaiseksi neuvoston kanssa siitä, miten voidaan täytäntöönpanna niitä asioita, joista on sovittu vuonna 2012. Euroopan parlamentin rooli on tärkeä yhteislainsäätäjänä Euroopan kansalaisten edustajana ja siksi on tärkeää, että tämä asia tulee esiin näissä neuvotteluissa, että tehokkaasti taataan se, että olla mukana myös vaikuttamassa käytettyihin kriteereihin, kun näitä valintoja tehdään. On tärkeää ottaa huomioon virastossa työskentelevät ja heidän perheensä. On tärkeää, että aidosti täytäntöön pannaan suosituksia, joita tilintarkastustuomioistuin on antanut näiden viranomaisten ja erityisesti pankkiviranomaisen toimista muutosprosessi lähtee liikkeelle. Toivon, että yhteisesittelijät ottavat nämäkin kannat huomioon. Kiitos. Molly, are you speaking on behalf of Sven? Molly, haluatko puhua Sven Kiekoldin nimissä? For the Eurovignette report. Okay, so uh, I don't... No hyvä. En näe muita varjoesittelijöitä. Sitten Brian Hayes saa puheenvuoron. Um, president as... Puheenjohtaja meppinä maasta, joka pärjäsi aika hyvin Euroviisussa silloin nämä no, väitteet tavallaan tässä ohitettiin. Olen samaa mieltä tästä mietinnöstä, joka nyt on tullut varjoesittelijöiltä, yhteisesittelijöiltä tästä täysin epätransparentista tavasta, jolla tämä päätöksentekoprosessi on edennyt. Mielestäni kaikkein tärkeintä tässä tässä on se, että tarvitaan varmuutta, mitä tulee pankkiviranomaisen henkilökuntaan ja sen muuttoon Pariisiin. Se on tärkeää, että näin tapahtuu, mutta meidän pitää kyllä tästä kokemusta jotakin oppia. Pervanche puhui, ja hän oli ihan oikeassa, että tässä tarvitaan tietysti mittakaava etuja silloin, kun, tai syntyy mittakaava etuja ja, ja säästöjä, jos on kaksi virastoa samassa kaupungissa. Kuitenkin mielestäni tämä on vaarallinen ennakkotapaus. Täytyy sanoa, että kaksi virastoa samassa kaupungissa tämä lähettää ihan väärät signaalit Euroopalle, pienemmille maille, syr- periferialle maille, joilla on erityistä kokemusta tietyillä markkinaosuuksilla. Ei ole hyvä periaate. Ja Tiedän, että tämä tapahtuu johtuen tästä prosessista, mutta ehkä ratkaisu pitkällä aikavälillä voisi olla, tämä ei ole mitenkään kommentti parisia vastaan, vaan tällainen periaate, jota meidän pitää käyttää, koska se, tässä lähetetään juuri väärä viesti. Siis tulevaisuudessa, kun komissio arvioi kaikkia tarjouksia, että olisi tällainen julkinen komission arvioinnin julkaisu tai paljastaminen ja sitten komissio vastaisi lainsäätäjälle tässä prosessissa mahdollisen kysymyksen. Näin ehkä voitaisiin päästä pois näistä peräkamaripäätöksistä ja neuvotteluista. Minä tuen täysin yhteisestelyn laatimaan mietintöä. He ovat ottaneet esille tärkeitä periaatteita eh, parlamentin roolia siihen puolustaan tiukasti, kunnolliset kriteerit koko prosessissa käyttöön, mutta kaikkein tärkeintä on, että suoritetaan tämä tehtävä ja saadaan varmuutta pankkiviranomaisen henkilökunnalle, itse viranomaisille, kun se on muuttamassa Pariisin ja kaikkea menestystä sille jatkossa. Kiitos, Mar- Markus Ferber. Niin, kiitos paljon. Lyhyesti. Minulla oli vastuu vapaa miettinnöt valvontaviranomaisten osalta ja silloin pohdittiin mahdollista synergiaa näiden viranomaisten kesken ja yksi ryhmähän melko voimakkaasti kritisoi ja kyseenalaisti tätä periaatetta. Nyt olen yllättynyt siitä, että ne, jotka vastustivat viimeksi, ovat nyt puoltamassa, joko tämä on aina oikein tai aina väärin. No, I cannot resist also to use the cash. Niin, en nyt voi vastustaa tätä kässiä ja menettelyäkään. Siis täällähän ei kritisoitu sitä, että parlamentilla olisi pitänyt olla mahdollisuus sanoa sanottavansa, vaan että se olisi pitänyt tehdä asianmukaisella tavalla muutosehdotuksena vastuuvapauteen. Mutta parlamentillahan minun nähdäkseni on kaksi keinoa. Joko parlamentti on mukana alusta saakka, tai parlamentti Lattia ei sido se, mitä neuvosto päättää. Eivät molemmat voi tulla kyseeseen, eli että me emme saa sanaamme kuuluviin, mutta sitten me olemme poliittisesti ja moraalisesti sidottuja. Eli ihan hyvä selventää tätä asiaa, ja on myös syytä kritisoida kritisoida tätä asennetta tätä tällaista Pontius Pilatusmaista asennetta, eli että neuvosto ei ota vastaan kriteereitä tai ratkaisuehdotuksia, eikä ylipäänsä halua kuunnella parlamenttia, eikä edes... Ja kun sitten jotkut jäsenet eivät äänestäneet, niin sitten arvottiin. Tämä on ehkä yksi hankalimmista tapauksista tilanteessa, jossa Euroopan unionin ja parlamentin täytyy puuttua vakavaan ongelmaan. Ja me me olemme kuitenkin institutionaalisesti ja poliittisesti hyvin vahva. Esittelijät vielä. Ähm, Minä haluaisin kiittää Brian Haysia hänen huomiostaan siitä, kuinka tärkeää on äh, jatkaa vuoropuhelua, koska se saattaa olla ihan äh, oleellista tässä asiassa. Ja muuten ähm, voisin sanoa, että on, on, se, on vastattava kohtuullisesti meidän pyyntöömme voida vaikuttaa tähän yhteiseen julkilausumaan. Jo vuosien ajan on Äh, eh, siis äh, koskaan ei ole aiemmin ollut sellaista tilannetta, että meidän olisi pitänyt muuttaa ja jonkin viraston paikkaa sen vuoksi, että maa on lähtenyt Euroopan unionista, mutta nyt äh, meillä on tällainen tilanne edessämme ja tästä saattaa koitua tiettyä ongelmaa niiden virastojen synergian kannalta, jotka sijaitsevat Pariisissa. Kun ajatellaan vaikkapa talousarviokysymyksiä, niin ne sisältävät tiettyjä kriteereitä, joista täytyy pitää kiinni, kun vertaillaan mahdollisuuksia virastojen mm, paikkakunnille. Ja yksi kriteeri on tietenkin vuokra. Ja jul, yhteisessä julkilausumassa jopa Euroopan parlamentti oli mukana tällaisten kriteerien laatimisessa. Nehän otettiin huomioon lopulta Mm, mutta ei se ollut ainoa kriteeri, kun tätä sijaintipaikkaa valittiin. Henkilöstö ei välttämättä ollut kauhean iloinen tähän valintaan, koska kun ajatellaan eurooppalaista virastoa, niin ei ole välttämättä helppoa ää, jo, henkilöstön kannalta, jos valitaan liian kallis kaupunki. Ja mitä tulee synergiakysymykseen virastojen välillä, niin tarkistus, jota me ehdotamme Baltsin kanssa, on ihan selvä. Ei tässä ole kyse siitä, että halutaan sekoittaa eri rooleja. Tässä halutaan kunnioittaa eri virastojen riippumattomuutta, niiden mandaattia, mutta halutaan tietenkin tehdä säästöjä silloin, kun se on mahdollista. Ja se on varmasti ollut myös varapuheenjohtajan tavoite. Thank you. Uh... Kiitoksia. Me kerromme teille kirjallisesti tarkistusten takarajan. Ja nyt mennään esityslistassa seuraavaan kohtaan ja annan puheenjohtajan Nuijan Swinburnille. Yeah, I know this. <laughs> But you come back to the votes? Yes. Okay. Thank you.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 tänne puheenjohtajaksi, mutta koska Markus on esittelijä, niin haluamme tässä tasapuolisen työn jaon. Tässä on kyse siis lausunnosta, joka koskee verojen ja maksujen kantamista raskaalta tavaraliikkeen ajoneuvolta, tiettyjen infrastruktuurien käytöstä, tiettyjen ajoneuvojen verotusta koskevien säännösten osalta. Ja esittelijä käyttää puheenvuoron ensin, ja sitten varjoesittelijät saavat maksimissaan kolme minuuttia kukin. Ja vielen dank, äh, liebe... Niin, kiitos paljon varain Kate. Hienoa, ettei minun tarvitse näin itse antaa itselleni puheenvuoroa. Komission eurovinjettiehdotus koostuu kahdesta osasta. Tämän järjestelmän käyttöönotto ja se, että sovellettavien verojen vähimmäismäärät asetetaan. Ekon valiokunnan lausunnon laatijana olen saanut tämän puheen jo kirjoittajiston kautta, kun kukaan ei halunnut tätä lausuntoa kirjoittaa. Minä ehdottaisin, että keskittymme tässä Ekonin toimivaltaan, eli verotuskysymyksiin. Ja itse tämän maksun tietullin asiat jätettäisiin liikennevaliokunnalle. Olen puhunut siellä esittelijän kanssa, joka puosi tätä. Komissio on esittänyt, että viiden vuoden – aikana noin 20 prosenttia vuosittain määrää leikataan, jotta viisi vuotta tämän direktiivin voimaan astumisen jälkeen verot ovat nollassa. Sanon ihan suoraan, että varovasti esitettynä tämä on naivi, poliittisesti myös väärä ehdotus mielestäni, koska tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden on muutettava verotuslainsäädäntöä viisi kertaa ja viisi kertaa pitää yritystenkin käsitellä eri veri, verotasoja. Tämä ei ole mielestäni oikein, siksi olen ehdottanut, että luovutaan viidestä sopeuttamisesta, vain viisi vuotta tämän voimanastumisen jälkeen siirrytään sadasta nollaan, jotta tämä olisi yksinkertaisempi asia. Tämä on siis ehdotus, joka löytyy minun lausunnostani. Olen sitä mieltä, että tämä on meidän toimivaltaamme. Uskon, että veroviranomaisille – ja yrityksille tämä toisi suuren helpotuksen. Ja olisi hienoa, jos tämä ehdotus voisi saada tukenne. Kiitos. Thank you to the rap- Kiitoksia esittelijälle. S ja D, Varjo, esittelijä on Pervans, mm, Pervans, Pervans, en näe häntä. Hän on kyllä hyvin ty- työtelijäs tässä valiokunnassa. No, puhun sitten itse. Kukaan minun poliittisessa ryhmässäni ei näköjään halua laatia lausuntoja ja koordinaattorina tämä on nyt langennut minun tehtäväkseni, joten voin kertoa, että ECR on tyytyväinen mietintöön, joka ähm, antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden vähentää äh, ajoneuvojen valmisteveroa äh, välittömästi eikä niin, että pitäisi odottaa viisi vuotta äh, niin, että alv-tasoja pikkuhiljaa vähennetään viiden vuoden ajan. Ja tässä ollaan Tranin kanssa samalla linjoilla. Saadaan EUn laajuinen laatuinen puitteisto ja päästään eroon vinjeteistä. On hyvä, että voimme jatkaa edelleenkin tällaista, siis voimme jatkaa aikaan perustuneita maksuja, mutta ne pitää pikkuhiljaa poistaa käytöstä ja tämän tietysti täytyy mennä käsikädessä VAD-maksujen poistamisen kanssa. Eli me haluamme jäsenvaltioille enemmän joustavuutta niin, että raskaiden ajoneuvojen omistajille ei tulisi kahtalais, kaksinaista verotusta ajan oloon. Ja nyt sitten Alden mm, esittelijä. Puheenjohtaja tuen täydelliset tavoitteet, että Euroopassa Strager ja Euroopan liikkeellä jonka komissio viime vuonna. Me tarvitsemme pitkän aikavälin strategian, jotta voimme uudistaa vanhentuneita liikenneverkkoja EU-ssa. Tämä liittyy myös Pariisin ilmastosopimukseen. Jos haluamme olla uskottavia, EU pitää siirtyä vihreän energian käyttöön. Täytyy myös vähentää ilmansaastumista ja ruuhkautumista kaupungeissamme. Sitten tässä ehdotetaan, että asteittain poistettaisiin ajoneuvovero tietulleilla ja käyttäjämaksulla. Tämä ehdotus on esitetty yhdessä meidän ehdotuksen kanssa, joka edistää tietullien käyttöä esimerkiksi tiemaksut, jotka perustuvat ajettuun matkaan tuen sitä, että saastuttaja maksaa, käyttäjä maksaa periaatteita. Minun vaalipiirissäni omassa puolueessamme puollamme eurovinjettiä. Käyttäjät käyttävät käytetystä infrastruktuurista ja maksavat saastuneista ja ö, kielteisistä ulkoistamisvaikutuksista, joita syntyy. Tämän lisäksi liikennejärjestelmä on olennainen, jota sisämarkkinat toimivat hyvin. Uskon, että eivät vain käyttäjät ja asukkaat joudu maksamaan tästä. Ja pitäisi myös välttää väär, syrjintä, joka perustuu kuljettajien kansalaisuuteen. Rahat, joita syntyy äh, raskashyötyajoneuvon maksuista, niitä pitäisi investoida sitten infrastruktuurin tieverkostoon. Näin voitaisiin parantaa tätä, eikä pitäisi käyttää johonkin muihin tarkoitusperin. Ymmärrän kyllä, että esittelijä haluaa suurempaa joustavuutta, kun luovutaan minimimaksuista. Tätä kautta jäsenvaltiot voivat vähentää minimimaksua lyhyemmässä ajassa. Ymmärrän tämän Kompromissi kuitenkin pitää löytää tavoitteista ja siirtymävaiheen nopeudesta. En halua dogmaattinen, mutta ei pidä unohtaa kokonaistavoitetta. Ehdotuksessa halutaan siirtyä vihreämpään energiankäyttöön, reilumpaan hin- hinnoittelun teillä, vähentämään ruuhkautuneisuutta ja saast- ilmansaasteita. Kiitos. And next on behalf of the GUI we have Paloma Lopez Seuraavaksi Paloma Lopez. GUI? No? Entäs GUE? Uh, thank you, Chair. I would like on, on... Kiitos puheenjohtaja. Lopesin varjoesittelijämme nimissä. Haluaisin kiittää esittelijä lausuntoluonnoksesta. Varmasti työ varjoesittelijöiden kesken johtaa hyvään lopputulokseen tässä kysymyksessä on tärkeää huolehtia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja myöskin ympäristöseikoista. Tuemme tässä valmistelijan yleiskantaa. Käyttäjä maksaa periaatetta tuemme. On tärkeää, että ruuhkia voidaan vähentää päästöjä vähentää myös. Samalla on otettava huomioon sosiaaliset ja alueelliset ulottuvuudet. Eroavaisuudet jäsenvaltioiden kesken on huomioitava niin, ettei rangaista mitään tahoa. Erityisesti pk-yritysten pitää voida myös tehokkaasti toimia niin, ettei nyt haitata alueellisia paikallisia yhteisöjä ja pieniä toimijoita, koska eri alueilla Euroopassa vaikutus voi olla hyvin erilainen, jos ei kiinnitetä huomiota erityismaantieteellisiin haasteisiin tai katsota tuotteiden kohdentamista. On tärkeää, että otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet samoin kuin hallinnolliset erityispiirteet. Kuitenkaan ei pitäisi jatkaa tuota määräaikaa kymmenen vuoteen. Tietyssä vaiheessa pitäisi myös seurata tarkkaan sitä, miten arvioidut tulot 10 miljardia vuosittain käytetään. On ajateltava, miten veroviranomaiset toimivat ja julkista budjettia hoidetaan eri maissa eri tavoin. Siksi on vaikea nähdä, menevätkö tietullit sinne, missä rahaa todella tarvittaisiin. Tämän säädöksen kautta on huolehdittava siitä, että kaikki yritykset voivat jatkaa toimintaansa. Ja tämä ajatus heijastuu tarkistuksiimme, koska se on meille hyvin tärkeä asia, jotta voidaan huolehtia osallistavasta kasvusta ja pk-yrityksistä. Sosiaaliset ja ympäristöprioriteetit on otettava huomioon siksi, että me muutamia tarkistuksia teemme läheistä yhteistyötä lausunnonlaatien kanssa. Kiitos. The Greens, Kiitoksia. Ja sitten Moliskot vihreistä. Kiitoksia kovasti. Haluaisin heti kättelyssä kiittää esittelijää lausuntoluonnoksesta ja kuten jo sanoit, niin olen yhtä mieltä siitä, että Ekonin tulisi laatia lausuntoja ainoastaan oman toimivaltansa puitteissa, verotuksen puitteissa, eikä puuttua tähän mobiliteetti pakettiin, joka on TRAN-valiokunnan heiniä. Kuitenkin sisällöstä vaan, sen verran vaan, että me emme tue komission lähestymistapaa. Meidän mielestämme ei ole hyvä ajatus poistaa vuotuisia ajoneuvoveroja. Meidän mielestämme ajoneuvoverojen ei tulisi mennä päällekkäin etäis- matkaperusteisten maksujen kanssa, vaan meidän täytyy pitää huoli siitä, että toimimme niin, että saamme puhtaamman kuljetusjärjestelmän ja liikennejärjestelmän ja voimme vähentää ruuhkia. Sitten tietulli maksut, jotka liittyvät tähän etäisyyteen liittyvään näkökulmaan. Se on ihan hyvä asia, mutta ei, ei se sulje pois verotusta, joka liittyy liittyy ajoneuvojen koko elinkaareen ja niiden saastuttavuuteen ympäristövaikutuksiin. Meidän täytyy pitää huoli Pariisin sitoumuksesta. Me siksi haluaisimme kestävämmän harmonisointiverkoston niin, että otetaan huomioon ajoneuvojen elinkaari ja sen vaikutus talouteen mm, ja, ympäristöön. On otettava huomioon myös ajoneuvon paino ja volyymi, ilmastovaikutukset, erityisesti hiilidioksidi, ja päästöt ja saastumis kannustimet yhtiöautoille. Eli me pyrimme tekemään muutosesityksiä, joiden tarkoitus on muuttaa taulukkoja niin, että vuoteen 2024 mennessä veroastetta ei laskettaisi nollaan. Me haluamme pikemminkin sellaisia tarkistuksia, joiden kautta pitäisi harmonisoida veroasteita kaikkialla Euroopassa. Ja teemme myös muutoksia johdantosan kappaleisiin samalla linjoilla ja odottelemme kiintoisia keskusteluita muiden varjojen kanssa. Varmasti pääsemme hyvään ratkaisuun. Kiitos. Kiitos. Onko Catch the Eye-puheenvuoropyyntöjä? En näe ainuttakaan. No, sitten kerron teille vähän tästä mietinnöstä. Ottaen huomioon, että direktiiviehdotus kuuluu ekonvaliokunnan toimivaltaan, niin puheenjohtaja ehdottaa, että pyydämme, että että TRAN-valiokunta ottaa nämä tarkistukset huomioon muuttamatta niitä, eli kaikki jäsenet, jotka ovat mukana neuvottelussa, tämä on tärkeä asia. 7. maaliskuuta kello 16 iltapäivällä on tarkistusten jättöaika ja äänestys valiokunnassa 24. huhtikuuta. Nyt annan puheenjohtajuuden takaisin minä annan sitä ennen kuitenkin puheenvuoron esittelijälle. Niin, kiitos oikein paljon varjoesittelijöille. Myös odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja toivon, että voimme työstää järkevän loppuratkaisun. Ei enempää asiasta, mutta tällainen matkaan perustuva, etäisyyteen perustuva järjestelmä on mielestäni paljon reilumpi kuin vero, mutta tästä voidaan tietenkin sitten keskustella varjoesittelyiden kesken. Kiitos paljon. Thank you to the rapporteur. That Kiitoksia esittelijälle. Näin saimme tämän mietinnön käsiteltyä ja siirrymme äänestämään. Colleagues, may I ask you to take... Kollegat, voisinko pyytää teitä istutumaan? Voisitteko laittaa äänestyskorttinne äänestyslaitteisiin, niin avaamme koeäänestyksen. Äänestys alkaa. No, I need, I need this Ah, I have one EPP too many. EPPssä yksi ääni liikaa. Yksi EPP ääni liikaa. Ei vaan kaksi. Hyvänen aika. No. Sorry, colleagues. Two EPP too many. Paittelut kollegat kaksi. Yksi EPP-läinen liikaa. Minä, minulla on edelleen EPPstä yksi ääni liikaa täällä. One. Uh, there are substitutes, substitutes should stop Varajäsenet voivat vaikka äänestämästä. Appreciate your Arvostan, että olette niin sitoutuneita kilpailupolitiikkaan. Okay, uh, senior presidente, uh, um, I do not have my... Johtaja, minulla ei ole äänestyskorttia mukana. Se on siellä, missä viimeksi äänestin. Totta kai laskemme äänenne FTDstä on kaksi jäsentä, niinkö? Selvä. Ja yhdellä, yhdellä ei ole korttia. EPPssä jälleen yksi ääni liikaa. Burkhard. Um, take control. Okay. Uh, so we start voting. Äänestetään. Ensimmäisenä Esean plus-mietintö. 115 tarkistus puolesta. Vastaan. Anteeksi, mitäs ACD? Vastaan. Puolesta. Tehdään oikea-aikaisesti, muuten en ymmärrä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, joten varmaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty luotan puheenjohtajan IMKO 10 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 116 puolesta vastaan tarkistetaan. 116 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi ja suullinen tarkistus kuelta. E, niin, kättä nostamalla. Selvä suunnilleen tarkistus hylätään, sitä vastustettiin, joten kompromissi kaksi ilman suunnista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 140-142 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää.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 Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 219 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 226 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 244 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 250 puolesta vastaan tarkistetaan. En nähnyt kaikkien käsiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 252 ja suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten ilman suunnista tarkistusta puolesta vastaan. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 253 ja 30 imkolta puolesta vastaan. Puoltako EPP? Selvä hyväksytty. Tarkistus 254 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hy- hylätty kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty imko 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 28, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 29, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 68, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 3, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty tarkistus 84 ja IMKO 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. One EPP too many. Yksi EPP ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Joiden tasan kappale 27 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni nyt on nyt hylätty tai ei sinua varsinaisesti. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää. En nyt ECRn äänestävän tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja nyt komission ehdotus näin muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta 5 vastaan yksi tyhjä. Ja nyt äänestetään lainsäädäntöpäätöslausemasta. Ai, sitä pidetään nyt hyväksyttynä, joten nyt äänestetään neuvotteluiden avaamisesta mietinnön hyväksymisen jälkeen. Ja neuvottelutiimin kokoonpano puheenjohtaja esittelee varjoesittelijät. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestys. äänestys. Niin sanoin väärässä järjestyksessä, eli puheenjohtaja, esittelijä, varaa tämän esittelijät, edustaja Schwab ja muut. The vote is closed. Äänestys päättyy. Plus Coburnin ääni. Ai, hänellä on kortti. Ai, äänestätte. Hyvä. 46 puolesta 4 vastaan 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja kaikille osallistuville. Nyt siirrymme äänestämään Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittämistä koskevasta mietintöluonnoksesta. Ja aloitamme suullisella tarkistuksella. En tiedä, haluatteko te esittää sen, Pervans, olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Eilen vielä koordinaattoreissa pidimme pitkän kokouksen, tärkeän kokouksen kuulemisen jälkeen. Minun ryhmäni ehdotti tässä yhteydessä täydennystä tähän päätöslauselmaan, jonka olette esittelemään tehnyt, ja Tätä kautta on halutaan tehdä suullinen tarkistus ja pyritään, että muutettaisiin menettelytapaa, koska olemme sitä mieltä, että olosuhteet, joissa neuvosto toimii suhteessa parlamenttiin, ei ole perussopimusten mukaista. Niin, meillä oli epävirallinen kuuleminen, jossa teidän käyttämme niin siellä arvioimme kahta ehdokasta. Ilmeisestikin tämä ei mitenkään näkynyt sitten neuvoston keskustelussa. Ja kun otetaan huomioon aikataulu, tiedämme, että tärkeät nimitykset Euroopan keskuspankissa ovat jatkossakin esillä, niitä tulee. Meistä tämä menettelytavan täytyy tulla korjatuksi ja meidän täytyy aloittaa keskustelu asiasta neuvoston kanssa. Tämä on vaikuttanut meidän ryhmämme äänestämis äänestystapaan. Kiitän muuten kaikkia poliittisia ryhmiä siitä, että olette tukenut meidän äh, suullista tarkistustamme, jos sanottaisin siinä, kun Euroopan parlamentti ilmaisee huolensa koskien sukupuolten tasa tasapainoa, valintaprosessi, nimityksen ajoitus, poliittinen riippumattomuus otetaan huomioon. Me pyydämme, että neuvosto ryhtyy vuoropuheluun parlamentin kanssa siitä, miten voidaan parantaa prosessia ajatellen tulevia nimityksiä, mutta ikävä kyllä ei ollut aikaa, keskust- minulla ollut aikaa keskustella tämän tarkistuksen pohjalta ryhmäni kanssa ja tämä olisi ehkä nyt voinut saada mielipiteitä muuttumaan, joten pyytäisin, että muutamaksi minuutiksi keskeytettäisiin tämä kokous, että voin kommentoida. Kiitoksia. Kolme minuuttia. I understand the... Ymmärsin, että S ja D ryhmän koordinaattorit haluavat esittää julkilausuman. Ensin äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Pervanche lyhyesti. No, mais, simple, simplement pour, je, remercie l'ensemble des groupes. Kiitän poliittisia ryhmiä, että tuette suullista tarkistusta, mutta puheenjohtaja, minä pyydän, että antaisi hiukan merkitystä tälle tarkistukselle, koska tämä muuttaa huomattavalla tavalla, miten parlamentti jatkossa osallistuu näihin operaatioihin. Tämä tarkoittaa, että minun ryhmäni ei voi äänestää ehdokkaan puolesta eikä äänestää tyhjää, vaan tulee hylkäämään tosin eh, ehdokkuuden, jos emme saa neuvostolta selkeää sitoumusta siitä, mikä, mikä prosessi jatkossa on käytössä, koska tämä kaikki tapahtui niin, että täysin ohitettiin parlamentin rooli minä haluan, että alatte neuvotella herra Tuskin kanssa, herra Santelon kanssa jatkoprosesseista, että saadaan aikaan myös konkreettisia tuloksia ennen kuin tästä äänestetään täysistunnossa, koska muutoin sitä pitää lykätä. Thank you. Kiitos. Nyt äänestämme De Kindosin nimittämisestä keskuspankin äh, varapääjohtajaksi. Äänestys alkaa, salainen lippuäänestys. Äänestys alkaa. E Kaksi EPP-läistä liikaa. Miksi tämä ei minua yllätä? No. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 14 vastaan ja 13 tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Kuten näette, niin ähm, tässä on puoltoaineiden kohdalla plusseja ja niin edespäin. Ja me äänestämme tar- täysistunnossa maaliskuussa. Onnittelen teitä tästä äänestystuloksesta. Ja mandaattimme mukaisesti lähdemme sitten keskustelemaan Euroopan Eurooppa-neuvoston kanssa ja euroryhmän kanssa. Me siis keskustelemme euroryhmän ja neuvoston kanssa siitä, miten tätä prosessia voitaisiin parantaa sen suullisen tarkistuksen mukaisesti, josta juuri äänestimme. Kiitos. Ja nyt menemme seuraavaan äänestykseen. Kyse on Kate Swinburnin mietintöluonnoksesta, joka koskee vastuuvapautta Euroopan pankkiviranomaisen ja ei jopan osalta. Ei, ensin äänestetään siis pankkiviranomaisesta, niin. Eli ensin siis pankkiviranomainen. Ensimmäinen teksti kohta yksi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 34, suullisine muutoksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi A, suullisine muutoksineen esideryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi Bertta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Votis. Äänestys päättyy. Yksi EPP-läinen liikaa. Täytyy äänestää uudestaan. Anteeksi nyt vaan. Eli äänestys alkaa uudestaan tarkistus 17. The vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Kompromissi G puolesta, an, siis G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestystekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Okay. Um, the vote is Äänestys päättyy. 48 puolesta yksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut tästäkin ja siirrymme eteenpäin. Jopa. Jopa, compromise A in favor. Ei jopa, puolesta vastaan tyhjää, kompromissi B, suullinen tarkistus mukana, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 12 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Is rejected. päättyy hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi e puol- D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme te- muutetusta tekstistä äänestyksenä, joka alkaa.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 D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme tekstistä muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Päättyy. 49 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelemme esittelijää. So, the meeting is... Kokous päättyy. Kiitos.